aikaa kuin tähän mennessä on jo hukattu. Ja nyt todella meidän esittelijämme Rouva Ford saa puheenvuoron eh, esitelläkseen meille tämän lainausmerkeissä mietintöluonnoksensa. Ja nyt tosiaan Rouva Ford ja tämän jälkeen keskustelemme. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman and for your brief update on the situation. No, lyhyt päivitys tosiaan tästä tilanteesta. Parhaat kollegat, täytyy todeta, että olen tässä vaiheessa kyllä hiukan turhautunut siihen, että ympäristövaliokunnan esittelijä ei ole ottanut minuun minkäännäköistä yhteyttä. E, vasta eilisiltana sain varjoesittelijöiden listan ja tietenkin otamme heihin yhteyttä ja voimme tehdä yhteistyötä tämän asian puitteissa. Tämähän nyt on äh, aivan äh, olennaisen tärkeää. Heillä on monien lainsäädäntöehdotusten suhteen yksinomainen toimivalta, erityisesti näiden vastuukysymysten suhteen. Ja jos tätä lainsäädäntöä uudelleen katsotaan, niin äh, ja heillä on lainsäädäntötoimivaltaa ja vastuu niin kuin heillä periaatteellisen työn mukaan tuleekin olla. Tämä vaikuttaa ihan järkevältä. Kaikki heidät oli kutsuttu kutsuttu epäviralliseen kuulemistilaisuuteen, jonka järjestimme tiistaina. Ja kiitän kaikkia tämän valiokunnan jäseniä, jotka kuulemistilaisuuteen osallistuivat. Saimme hyvin paljon kiinnostavaa tietoa. Yksi ympäristövaliokunnan varjoesittelijöistäkin oli paikalla. Mutta kyllä meidän täytyy tässä asiassa nyt edetä. Edetä ottamalla huomioon niin laaja kirjo parlamentin jäseniä kuin mahdollista. Siis paitsi tästä valiokunnasta, ympäristövaliokunnasta, niin myös muista valiokunnista. Tämä olisi mielestäni hyvin tärkeää. Kun katsotaan öljyn ja kaasun toimitusvarmuutta, niin tämä on tietenkin tärkeä kysymys, mutta muistuttaisin, että Meksikon lahden katastrofi vaikutti myös näihin asioihin. Siitä on keskusteltu luonnollisesti kaikkien eri teollisuuden toimijoiden ja eri alojenkin kesken, mutta ei sitä, mitä Meksikon öljyporauslautalla tapahtui, olisi siltikään saanut tapahtua. Se oli valtava virhe. Henkilöstö teki siinä suuria virheitä, inhimillisiä erehdyksiä. Samoin nämä prosessit ja menettelytavat osoittautuivat erittäin puutteelliseksi. Ja niin nämä operaattorit, toimijat kuin sääntelijät, kuin lainsäätäjätkin nämä kyllä olivat toimineet puutteellisesti. Ja kuulemistilaisuutemme tiistaina osoitti, että niin teollisuuden kuin sääntelijöiden ja lainsäätäjienkin, eli meidän, on mahdollista varmistautua siitä, että tällaista ei enää voi tapahtua Eli kun aloin äh, näitä asioita tarkastella erityisesti Pohjanmerellä, niin ehdotan lähestymistapaa turvallisuuskysymysten suhteen äh, lähestymistapaa, joka siellä on käytössä. Tätä tragediaa ei olisi nimittäin tapahtunut, jos näitä turvallisuussääntöjä äh, joita sovelletaan Pohjanmerellä olisi sovellettu myös Meksikonlahdella, niin tätä ei olisi tapahtunut. Sääntely on hyvällä pohjalla ja meidän tulisi todella nyt näitä parhaita käytäntöjä vaihtaa. Tietyissä jäsenvaltioissa olevia käytäntöjä tulisi ottaa käyttöön myös muissa. Asia, johon tässä puutun, on äh, riippumattomien kolmansien äh, osa osapuolten turvatarkastukset näillä öljynporaussa näissä kohteissa ja mielestäni tämä on hyvä käytäntö, jota tulisi soveltaa myös muualla. Komissio pyysi tiistai iltapäivänä minua tapaamaan tätä mm, Pohjanmeren öljynporausfoorumin edustajia. Myös äh, Välimeren edustajat olivat paikalla, italialaiset, maltalaiset, myös äh, ranskalaiset ovat mukana tuossa foorumissa, komiteassa. Ja me olemme mietintöluonnoksessa suositelleet sitä, että tiedonvaihto eri jäsenvaltioiden sääntelyiden, äh, sääntelyviranomaisten välillä – olisi äärimmäisen tärkeää niin, että parhaita käytäntöjä saadaan vaihdettua paitsi Pohjanmeren alueella, myös Välimeren alueella. Ja kollegat ovat itse asiassa tällaista Välimeren öljynporausfoorumia – perustamassakin juuri nyt ja tämä luonnos äh, on todella jo olemassa ja käsittääkseni myös edistystä sen suhteen on tapahtunut. Kaikkein tärkein painopistealueemme luonnollisesti on katastrofin välttäminen ennen kaikkea. Ja e, kirjassa, joka valiokuntien puheenjohtaja kokoukselle on lähetetty e, ja myös e, heidän kauttaan sitten puheenjohtajakokoukselle, todetaan juuri näin. Kyse on myös äh, väestönsuojelumekanismista, ylipäätään katastrofien ennaltaehkäisystä ja sitten toimintamahdollisuuksista ja nopeasta äh, toiminnasta siinä tapauksessa, että katastrofi tapahtuu. Mutta todella heillä ei ole vastuuta katastrofien ennaltaehkäisyn suhteen. Ja jos tässä nyt todella pyrittäisiin siihen, että EU-viranomainen vierittää syyn muiden niskoille, niin mielestäni tämä olisi varsin ongelmallista. Olisi parempi, että meillä olisi erittäin kokonaisvaltainen lähestymistapa. Eivät lainsäätäjät voi todeta tehneensä omansa ja näin ollen sitten vierittää loppuvastuun kaikille muille. Emme saa piiloutua lainsäädäntömme taakse. Meidän lähestymistapamme tulisi olla huomattavasti kokonaisvaltaisempi. Ja tämän todettua niin voin todeta, että juuri katastrofivalmiuden suhteen meillä on toivomisen varaa. Valmius on ollut hyvin hidasta ja siksi on hyvin tärkeää, että meillä on myös Pohjanmeren alueella välineistöä katastrofien varalle ja toivoisin, että Välimerellä toivittaisiin aivan samoin ja jos Välimerellä näihin toimiin ei ryhdytä, niin heitä tulisi rohkaista näin tekemään. Ja mitä tulee meri turvallisuusviranomaiseen, niin heidän rooliaan tulisi kyllä parantaa ja lisätä öljyn poraus, avomeren öljyn poraus kysymyksissäkin. Ja tiistainahan tästä asiasta keskusteltiin kuulemistilaisuudessa tätä kapasiteettia mm, meriturvallisuusviranomaisilla ei tällä hetkellä ole, mutta kokemusta kyllä on, joten ehkä heidän valmiuksiaan tulisi tältä osin parantaa. Ja lähestymistapaa tulisi ehkä koordinoida entisestään niin, että voidaan toimia huomattavasti nopeammin ongelmien syntyessä. Kuulemistilaisuudessa tiistaina kuulimme myös, että jos tällaisen suljetun meren alueella, kuten Mustassa meressä, tapahtuisi vuoto, vaikutukset <laughs> olisivat todella katastrofaaliset. Ja siksi juuri nopea toiminta on äärimmäisen tärkeää. Ja Kyse on myös EUn ulkopuolisista vesistä, ajatellaan vaikkapa Pohjois-Afrikan rannikkoa. Se, että on mahdollisimman laajalti olemassa välineistö ja mahdollisuudet vastata katastrofin sattuessa toimia nopeasti on kyllä todella keskeistä. Ja todella siis tämä tiedonvaihto kysymys ja tässä mietintöluonnoksessani niin totean, että turvallisuus ei ole kenenkään omaisuutta, vaan kyse on pikemminkin sitä, että turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia ja siksi tiedonvaihtoa tulisi vahvistaa. Se ei kuitenkaan ole pakollista, kyse on vapaaehtoisesta toiminnasta ja siksi raportointi paitsi Euroopan unionin tasolla koko maailman tasolla olisi äärimmäisen tärkeää niin, että eri toimijat voivat saada tietoa toisiltaan ja oppia toisiltaan siinä tapauksessa, että että näitä ongelmia syntyy. Mitä sitten vastuukysymykseen tulee, niin ympäristövaliokuntahan on ollut vastuussa tästä lainsäädännöstä. Myös meriturvallisuuspuitedirektiivi liittyy tähän. Nämähän ovat tietenkin nämä eri lainsäädännöt liittyvät toisiinsa ja täytyisikin huolehtia siitä, että minkäännäköisiä porsareikiä ei jää niiden välimaastoon. Tästäkin keskusteltiin. Tämä on aikamoinen palapeli ja todella täytyy ympäristövaliokunnan kanssa sitten keskustella asiasta siltä osin, kun he ovat vastuussa. Eli A, meillä tulee olla sellainen turvallisuusjärjestelmä, joka on kehittyvä ja joka pohjautuu parhaisiin käytäntöihin. B. Täytyy huolehtia siitä, että sääntelyviranomaiset vaihtavat tietoa keskenään niin, että kaikki saavat tiedot näistä parhaista käytännöistä. Ja C. Täytyy huolehtia siitä, että meillä on paras mahdollinen välineistö katastrofin ennaltaehkäisemiseksi tai ainakin äh, katastrofin äh, rajoittamiseksi mahdollisimman pieneksi, jos sellainen tapahtuu. Ja D. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti tiedottaa ja vaihtaa tietoja siinä tapauksessa, että katastrofi tapahtuu. Tiedän, että tähän varmasti tarkistusten kautta tulee paljon lisäyksiä ja kiitän kollegoja jo nyt ennalta tarkistuksista. Peter eh, Skinnerillä taitanee olla kiire lentokoneeseen, joten voisiko puheenjohtaja hän ehkä saada tässä nyt heti puheenvuoron. Kiitoksia Kiitän teitä tästä hyödyllisestä tiedosta. Kollega Skinner saa puheenvuoron, mutta hän oli myös ensimmäinen, joka puheenvuoroa pyysi, eli kaikki meni ihan hyvässä järjestyksessä. Ei minulla nyt niin kauhea kiire ole, kyllä voin kuunnella vielä keskustelua, mutta kiitos kuitenkin. Haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä läheisestä yhteistyöstä toistaiseksi. Tämä on ollut hyödyllistä. Osallistuin kuulemistilaisuuteen kokonaisuudessaan keskeiset kysymykset nostivat esille sen, että meillä on vielä paljon opittavaa, eikä pelkästään Meksikonlahden katastrofista. Oma hyväisyys tällä teollisuuden alalla ei ole sallittua. Sitä ei voida jatkaa. Vaikkakin me katsomme, että standardeja on nostettu ja onnettomuuksien määrä on vähentynyt, niin kuitenkin meillä on vielä suuren vaaran riski olemassa. Näin ollen meidän täytyy ymmärtää ympäristövastuu, terveys ja turvallisuus ja se, että käytännöt ja menettelytavat usein jäävät paikallisen harkinnan varaan. Yritykset ymmärtävät, että, että niillä on vaarana hävitä miljoonia ja tätä kautta he näkevät tämän asian. Sillä on vaikutuksia miljoonien ihmisten asioihin. Tämä tuli esille myös kuulemistilaisuudessa. Puhuimme pitkään paikallisesta tasosta ja niin kuin edustaja Ford ymmärtää, hän tietää, että silloin kun ollaan kaukana rannikosta, niin ei ole mahdollisuuksia puuttua heti tilanteeseen. Pohjanmerellä nimenomaan tämä täytyy huomioida. Siellä on paha keli usein, eh, huono ilma ja suuret huolenaiheet nimenomaan liittyvät sinne. Eli jos ajatellaan Mustaamerta ja Välimerta, niin toki sielläkin on suuria huolia. Todennäköisesti minun ryhmäni haluaa varmistaa sen, että saamme yhteistyön koordinaatiota kokonaisuudessaan Euroopan unionissa. Kuulemistilaisuudesta kävi sekin ilmi, että erimielisyyttä on, eriäväisyyttä sen suhteen, miten näitä käytäntöjä ja politiikkoja on toteutettu toistaiseksi. Me aiomme tehdä tarkistuksia mietintöön, olette aivan oikeassa. Toinen seikka, mitä odottelemme, on se, että tämä niin sanottu cap asia, joka liittyy ennaltaehkäisyyn ja menettelytapoihin silloin, kun on jo epäonnistuttu. Mehän näimme Meksikonlahdella, että komitean jäsenet odottelivat sitä, että, että toimiin ryhdyttäisiin vuodon rajaamiseksi. Monet eivät halua odotella edes paria päivää tällaisessa tilanteessa, mutta logistiikka luonnollisesti on hyvin suuri kysymys. Eli meillä on sanottu, että tähän vaaditaan kolmesta 90 päivään ennen kuin kaikki toimii, mutta näin kauaa se ei saa vaatia. Täytyy mennä asian ytimeen sen suhteen, miksi tällaisia ongelmia on syntynyt. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään yhteistä järjestelyä tähän tilanteeseen. Shetland Islands ja Chevron täytyy muistaa, ne ovat katettuina. Meidän täytyy olla valmiina täyttämään, täyttämään tavoitteemme rajoittamisen suhteen ja on oltava oikeat välineet käytössä. Eli ajanmukainen, asianmukainen toiminta, asianmukaiset välineet ovat hyvin tärkeitä, D niitä korostavat. Haluaisimme perusteluja, jos täh, tässä kysymyksessä on ongelmia sekä teollisuuden näkökulmasta ja säätelijän näkökulmasta. Haluamme myös varmistaa, jonka olemme jo sanoneetkin, että ei ole mitään päällekkäistä sääntelyä. Tämä voi olla yksi selkeä ongelma tässä asiassa. Emme halua, että valvonnassa tulee konflikteja, äh, ristiriitojen ratkaisussa tulee ongelmia, kenties sitten äh, päädytään pienimpään yhteiseen nimittäjään, niin kuin kävi tässä katastrofiselvityksessä. Me haluamme rohkaista yhä läheisempää yhteistyötä tällä alalla. Meidän pitäisi varmistaa, että tällaisia konflikteja ei synny, jotka voivat johtaa siihen, että vastuuta vältellään. Ensalla on tietenkin rooli tavallansa, mutta siihen tietysti liittyy kustannuksia. Jos me käytämme eurooppalaisia virastoja, niin meillä on myös muita Euroopan ulkopuolisia maita, jotka ovat mukana tässä toiminnassa, esimerkiksi Norja. Ja minusta on aivan selvää, että jos me mietimme omia rannikkoalueitamme, merialueitamme ja sitä, mihin saastuminen, saaste voi kulkeutua, niin täytyy pohtia sitä, kuinka pitkälle voimme painostaa näitä yhteistyökumppaneita, eikä pelkästään sen yhteistyön puitteissa, jota me jo nyt teemme. Oman valtuuskuntaan siis tämän osan tästä keskustelusta, jota me käymme ST-ryhmässä ja odotamme kovasti jatkotyöskentelyä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Ja sitten ruokavalio. Thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä Wikifoodia hyvästä mietinnöstä ja avoimesta ja mukaanottavasta tavasta, jolla hän on tehnyt työtä myöskin varjoistöiden kanssa. Meillä olisi neljä kommenttia mietintöön, jotka itse asiassa olen ottanut jo esille myös keskustelussa esittelijän ja varjostelijoiden kanssa. Ensinnäkin mietintö on pitäisi myöskin ottaa esille öljy ja kaasu. Pitäisi myöskin sisältää viittaus kaasuun. Toinen asia on, mietintö pitkälti keskittyy jäsenvaltioiden rooliin. Euroopan taso puuttuu. Ja kuten näemme valitettavasti silloin, kun on suuria onnettomuuksia, että ei ole rajoja, ja tarvitaan koordinointia Euroopan tasolla. Euroopan tasolla on hyvin tärkeä rooli Euroopan komissiolla, olemassa olevalla eurooppalaisella virastolla. Tarvitaan koordinointia ajatellen parhaiden käytäntöjen soveltamista, ajatellen myöskin avoimuutta ja tiedottamista Euroopan tasolla. Ja meidän pitäisi tarkastella esimerkiksi lento liikennealaa. Se on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan koordinoida Euroopan tasolla asioita. On tiettyjä yhtäläisyyksiä näiden kahden asian välillä. Lentoliikenneala toimii hyvin koordinoinnin osalta. Meidän pitäisi siis tarkastella ja löytää sieltä hyviä esimerkkejä. Kolmas kommentti. Mietintö korostaa myös teollisuuden roolia. Useimmilla alueilla minä tuen alan omaa, teollisuuden omaa roolia, mutta säätelyn ja standardien ja koordinoinnin osalta jäsenvaltioiden Euroopan tason täytyy huolehtia asiasta Euroopan komissiossa. Teollisuudella pitää olla ensisijaisesti vastuu vastuusta rahoituksesta, mutta turvallisuus, se koskevat säätelyt, koordinoinnit silloin, kun on onnettomuuksia, on asia, josta pitäisi huolehtia julkisen sektorin. On selvästi ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä, ja tässä on tehtävä selkeä ero. Ja neljänneksi, viimeiseksi, mietintö keskittyy pitkälti Pohjanmeren alueeseen, ymmärrän miksi, sillä uuden osa toiminnasta tapahtuu tuolla alueella on jo paljon kokemusta Pohjanmeren rannikkoalueiden viranomaisen toiminnasta, sen foorumista, ja tämä kokemus, nämä hyvät käytänteet, hyvä lainsäädäntö pitäisi myöskin siirtää muille alueille, kuten Välimeren alueelle, Itämeren alueelle ja Mustanmeren alueelle. Jälleen kerran meidän ei pitäisi ajatella aina pelkästään Eurooppaa, pitäisi katsoa myöskin naapurialueita, koska jos Välimerellä tapahtuu Pohjois-Afrikan rannikoilla, rannikon edustalla jotakin, se vaikuttaa myös Euroopan maihin. Meidän pitäisi laajentaa tämä koskemaan myös naapurialueita. Kiinnitän myös huomion kohtaan 31, jossa todetaan, että EU-ssa toimivat yritykset – Niillä pitäisi olla samat standardit silloin, kun ne toimivat EUn Orbanin ulkopuolella. Minusta pitää pitää kiinni globaalisti samoista standardeista öljyyhtiöille. Kiitos. Kiitoksesta, Rova Hall. Thank you. Um, I too would like to thank Vicky Ford. Minäkin haluaisin kiittää Vicky Fordia kovasti hänen tekemästään työstä ja myös kuulemisesta. Ne, jotka olivat paikalla, pitivät sitä hyvin kiinnostavana ja hyödyllisenä. Olen pitkälti samaa mieltä Fordin peruslähestymistavasta, joka pohjautuu tietysti turvallisuudelle. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on vankat turvamekanismit turvana ja tunnistamme parhaat käytännöt ja levitämme niitä – toivoisin, että voisimme rakentaa jo olemassa olevan tekstin pohjalta ja hieman laajentaa tästä vielä. Kenties oikeastaan kolme kohtaa, joihin pyrkisin saamaan jotain muutosta. Ensinnäkin kysymys siitä, mitä me teemme, jotta voimme varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat korkeita standardeja ja parhaita käytäntöjä. Tässä on jonkinlaista kuilua tällä hetkellä. Mietinnössä korostetaan toki sitä, että on tärkeää, että jäsenvaltiot tutkivat, perehtyvät parhaisiin käytäntöihin, mutta ei siinä sanota sitä, että kuinka me oikeastaan vaatisimme ja varmistaisimme sen, että ei ole jotakin pahismaata tai yritystä, joka ei tiedonjaosta ja kaikesta muusta huolimatta jätä sitten Äh, täytäntöön panematta näitä käytäntöjä? Tämä on vaikea kysymys, koska olen kovin myötämielinen Vicky Fordin huolille sen suhteen, että jos meillä on äh, EUn valvojien äh, rakenne, niin ei se välttämättä ratkaise ongelmaa. Meillä on Pohjanmeren offshore-foorumi, ja sehän on laajentumassa myös muille maantieteellisille alueille, kuten Välimeren alueelle – Pohdin vain, että olisiko tämä nyt oikea tapa edetä. Miten me voimme varmistaa sen, että tietty vähimmäistason hyvä käytäntö vahvistaisi jo olemassa olevaa mekanismia, joka meillä on sen suhteen, että säätelyviranomaiset tekevät yhteistyötä. Oikeastaan jonkinlainen ennakkotapaus meillä on siinä, mitä tapahtui Pilar de Castillon ja televiestintä mietinnön suhteen. Silloin päätimme, että emme puolla virastoa, vaan nimenomaan tällaista säätelijöiden verkostointielintä. Kuulemisessa olin aika hämmästynyt siitä, että kovinkaan innokkaasti tähän ajatukseen ei suhtauduttu. Kapasiteettia kyllä on olemassa tällä hetkellä jo, mutta sitä pitäisi tietysti organisoida. Kenties tapa edetä olisi se, että säätelijöiden roolia vahvistettaisiin. Ja tämä varmasti helpottaa myös tiedonvaihdon ongelmaa. Sehän on tällä hetkellä kansallisesti varsin hyvällä tasolla, mutta tiedonvaihto ei välttämättä toimi kansallisten säätelijöiden välillä. Tämän myös Wikiford tunnisti ongelmana. Sitten toinen seikka. Kun ajatellaan EU-lainsäädäntöpuitteita, niin tällä hetkellä on puutteita, jotka liittyvät vastuuseen – ympäristövastuudirektiivi on epäselvä. Se ei ole niin täsmällinen kuin mitä sen pitäisi olla. Sen soveltamisalaa todennäköisesti joudutaan laajentamaan. Ei ole selvää, kuka on vastuussa suorista vahingoista. Ja saastuttaja maksaa periaate ei ole oikeastaan tässä tiukasti tulkittuna mukana silloin kun puhutaan avomerestä, syvästä merestä, niin tilanne on tietysti vielä vakavampi. Jos yritämme varmistaa sen, mitä EUn yritykset tekevät EUn ulkopuolella, niin tässä kyllä hieman olen luovutusmielialalla. Meidän pitäisi painostaa komissiota sen suhteen, että se tutkisi välineitä, mitä voitaisiin käyttää EUn yritysten yhteistyön tehostamiseen EUn ulkopuolella. Toki siellä voi olla eriävää kansallista säätelyä, mutta meillä on EU-standardit ja on aivan järkevää olettaa, että EUn yritykset globaalisti pitäytyisivät samoissa standardeissa kuin mitä heidän täytyy noudattaa EUssakin. Kiitos. Frau Riva. Kiitoksia sitten rouva Rivasi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan käyttää tilaisuutta ja kiittää Rova Fordia tästä avoimuuden hengestä, jolla hän on valmis hyväksymään tarkistuksia. Haluaisin korostaa neljä seikkaa. Ennaltaehkäisy, yhteistyön keskinäisyys, vastuu. Tämä oikeastaan liittyy edellisiin puhuvuoroihin hyvin pitkälti. Ennaltaehkäisy ensin. Kun katsomme Fukushiman onnettomuutta ja Meksikon lahden tapahtumia, niin tässä on yhteinen elementti. Teknologia, tekniikka, joka on kovin haitekkiä on otettu käyttöön. Ja sitten kun onnettomuus tapahtuu, niin Meksikonlahdella havaittiin, että ei pystytty pysäyttämään vuotoa. Ja Fukushimassa, kun järjestelmässä tapahtui murtumia, niin edelleenkään ei tiedetä, mitä tehdään. Täytyy ennen kaikkea korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Yllättävää on se, että on useita porausonnettomuuksia tapahtunut. Ja nyt ollaan ikään kuin ei pystyttäisi löytämään minkäänlaista teknistä ratkaisua jo ennalta, ennen kuin onnettomuus tapahtuu. Täytyy toimia niin, että yritykset laittavat rahaa syrjään tekniseen eh, suunnittelutyöhön niin, että sitten kun onnettomuus sattuu, niin sitä rahaa on jo varastossa. Eh, puhun tässä nimenomaan Meksikonlahden tapaisista tapahtumista. No sitten yhteistyön keskinäisyys, vastavuoroisuus. On hyvin tärkeää jakaa kokemuksia, havaitsemme usein, että yrityksillä on omat kokemuksensa, mutta ei ole minkäänlaista rakennetta, jonka puitteissa tietoa voisi välittää ja jakaa. Olen suotuisa sen suhteen, että EMSA saisi laajemmat toimivaltuudet, mutta se mitä edustaja Hull sanoi, meillä on oltava valvojien eh, verkosto, joka arvioi eurooppalaisia turvastandardeja. Mihin, mitä tämä palvelisi? Kun Oettinger on pyytänyt, että meillä olisi stressitestejä, kestävyystestejä, ja asiantuntijat lähtisivät tarkistamaan kaikki eurooppalaiset laitokset. Ja sitten taas jotkut tähän heti tokaisivat, että ei, ei käy. Sitten kun onnettomuus tapahtuu, radioaktiivinen pilvi ei tunne rajoja, niin kuin merellä tapahtuvat päästötkään eivät tunne rajoja. Minä vaadin sitä, että meillä pitäisi olla valvo, valvojien verkosto, joka valvoisi näiden yritysten vastuuta niin, että ne noudattavat eurooppalaisia standardeja. Minusta meidän täytyy tässä asiassa kyllä edetä. Meidän täytyy selvittää vielä tätä tilannetta. Silloin kun tehdään poraustoimintaa syvällä merellä, niin totta kai tähän liittyy myös ympäristövastuu, joka on otettava huomioon. Sitten kun ajatellaan korvauksia ja ympäristöä silloin kun öljyvuoto tulee, niin tämäkin täytyy huomioida. Hyvät äh, naiset ja herrat, nyt täytyy hiukan katsoa kelloa. Meillä on pari muutakin esityslistan kohtaa vielä. Siksi laitan nyt kellon tuossa pyörimään. Varjoesittelijät saivat hieman enemmän puheaikaa ja muut sitten kaksi minuuttia kukin. Hyvi. Kiitos puheenjohtaja. Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisen johtaja kertoi meille hyvin tarkasti lauttaonnettomuudesta sekä reaktioista siihen ja pyytäisin, että hänen kertomuksensa integroitaisiin tähän toimeemme, koska se todella osoittaa, osoittaa minkälaisia reaktioita tähän onnettomuuteen oli ja miten toimittiin. Kyse on paitsi maaöljystä ja maakaasusta. Viime aikoina olemme havainneet, että myös ydinvoimalaonnettomuudet uhkaavat turvallisuuttamme ja siksi turvatoimet alalla todella täytyy saada käyntiin ajoissa. Kiitos. Kiitokset tästä huomiosta. Seuraavaksi herra Girek, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Haluaisin lähteä liikkeelle toimivalta kysymyksistä. Nyt pääasiassa tällä hetkellä asioista vastaa teollisuus ja minusta asiaa pitäisi tarkastella. Me kaikki tiedämme, mihin tämä kaikki johtaa, kun katsomme, mitä on tapahtunut Karibian merellä. Meidän pitäisi esittää uusia teknisiä standardeja ja alastandardeja, jotka varmistaisivat sen, että jokaista porausta suojellaan, vielä valitaan pinnalta lähtien niin, että, että emme joudu asettamaan kaikenlaisia kattoja. Tämän pitäisi olla, täytyy olla kaikenlaisia teknisiä turvallisuusmenettelyjä – pitäisi kehittää uusia standardeja, ei pelkästään Euroopassa. Täällä puhuttiin äh, Itämeren alueesta, Pohjanmeren alueesta, mutta meidän ei pidä unohtaa Kaspianmerta, jossa myös on öljynporausta. Myös öljyn, siis on sanottu öljynporausta, joten pitäisi tarjota myöskin standardia näille alueille. Olen sitä mieltä, että ei pidä antaa äh, lisenssejä yrityksille, jos ne eivät varmista, että niillä on turvallisuusstandardit. Oui. Merci, monsieur le président. Excusez-moi. Kiitos puheenjohtaja. Eurooppa voi saada aikaiseksi paljon. Se voi keskustella juustojen pasteurisoinnista, autojen turvastandardeista – sähkö laitteiden jääkaappien merkinnöistä. Eurooppa ei pysty määrittelemään normeja, jotka takaisivat kansalaisille turvallisuuden kaikissa olosuhteissa. Mitä tämä pelleily on? Eihän tämä ole mahdollista. Ikään kuin uskottaisiin, että eh, porauskaivo, joka räjähtää merellä, saastuttaisi vain sen pienen pläntin, jolta sitä öljyä porataan. Mutta kun ajatellaan, että alue, joka on niin sanotusti Britannian omaisuudessa, saastuttaa muita alueita, muiden maiden rantoja, niin mitä me sanomme kansalaisille tässä tilanteessa? Jos halutaan myöntää lupia ja hyväksyntiä, ja tämä riittyy, li, riippuu pelkästään jäsenvaltioista, ja se, että valvojien valvoja olisi Euroopan tasolla, ja tämä ei tarjoa mitään lisäarvoa. Luen vielä, että kuuluu ennen kaikkea teollisuudelle puheenjohtaja, kun sanotaan, että tässä on kyseessä yrittäjien taistelu Seveso 2, miten yritykset ovat huomioineet tämän Seveso 2 uudistukset? Jos ei käytetä enempää rahaa, nythän yritysten sisällä on käynyt niin, että yhä enemmän öljyä kulkee kumipyörillä – pois mereltä. Ja tästä ei ole olla edes tietoisia. Me korostamme sitä tarvetta, että saamme realistista tietoa kansalaisille Euroopassa. Saamme lisääntyvää turvallisuutta ja ennen kaikkea eurooppalaisen viraston perustamisen, joka velvoittaa teollisuuden ja yritykset kunnioittamaan turvallisuusnormeja, jotka ovat korkealla tasolla, niin että voimme kunnioittaa kansalaisia ja palkansaajia. Päätän aivan kohta vapaudesta puhutaan kaikkien kannalta. Vapaus myös toisten kannalta on, on se, että toimitaan parhaiten mahdollisten normien puitteissa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi antaisin vielä lyhyesti puheenvuoron komissiolle. Herra Panek, jos ymmärrän oikein. Tai joku muu. Nobody there? Commission? Eikö siellä ole ketään komissiosta? No niin, olkaa hyvä sitten. Chairman, good morning everybody. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää omistautumisesta asialle mukaan luettuna myös sen, että hän on osallistunut erinäisiin tilaisuuksiin, joita me olemme järjestäneet. Olemme iloisia siitä, että parlamentissa käydään tällaista keskustelua ja tulokset mietinnössä tai jossain muussa asiakirjassa. Pidämme niitä tärkeinä ja odotamme vielä, mitä tulee tuloksena keskustelusta erityinen ilo meille on nähdä, että eri jäsenten kesken ja toivottavasti myöskin kautta parlamentin on olemassa yksimielisyyttä asioista, mikä on meille hyvin rohkaisevaa. Haluaisin korostaa, että me näemme nyt, että jäsenet tarttuvat juuri sellaisiin asioihin, jotka me olemme ottaneet esille omissa poliittisissa asiakirjoissamme, lausunnossamme syksyltä, jossa puhutaan siitä, mitä parlamentin, tässä se mitä parlamentti haluaa tehdä, vahvistaa myöskin sitä, mitä me pidämme tärkeänä. Olisin yhtä mieltä siitä, että tässä vaiheessa asiakirja menee tilanteen analyyttiseen kuvaamiseen, ongelmien identifiointiin, eikä niinkään ratkaisujen löytämiseen, mutta se ei pitäisi olla mikään ongelma. Meidän kannalta me olemme jo ehdottaneet joitakin ratkaisuja joihinkin ongelmiin, joita me näemme. Olemme valmiita jatkamaan keskustelua teidän kanssanne. On hyvä kuulla, että myös suuri joukko, kenties enemmistö jäsenistä, haluaa eurooppalaista ulottuvuutta ratkaisuihin. Me olemme erittäin kiinnostuneita ratkaisuja löytämistä Euroopan tasolla. Saman aikaan tietysti katsoin myöskin suhteellisuuden kysymyksiä ja läheisyysperiaatteen kysymyksiä. Huolehtien siitä, että otetaan eurooppalaisella tavalla asioihin muodossa, joka voi antaa lisäarvoa sille, mitä jäsenvaltiot tekevät ja teollisuus tekee. Teollisuuden toiminnat tällä hetkellä ovat olleet melko kunnianhimoisia, ajantasaisia. On määritetty erinäisiä alueita, joissa teollisuus todellakin voi saada aikaan huomattavia tuloksia, mutta teollisuus on nyt kuitenkin valmistautunut paljastamaan työnsä, joka, jonka on tehnyt sen maailmanlaajuisen vastuun työryhmä. Nämä tulokset tullaan esittämään pieniä. Ne osoittavat myös rajat eh, sille, miten pitkään teollisuus voi osallistua toimintaan. He voivat tuoda uutta tekniikkaa, uusia teknisiä ratkaisuja, mutta olemassa rajoja vastuulle. He eivät suostu kollektiiviseen vastuuseen. Ja heidän mielestään tässä on myöskin mahdollisuuksia julkisten viranomaisten toiminnalle. Ja he ovat myöskin valmiita yksittäisesti tällaisen turvallisuuskulttuurin edistämiseen, mutta he eivät ole valmiita siihen, että jokainen yritys, vaikka he ovatkin valmiita tällaisen, valmiita, jokainen yritys on valmis tällaisen turvallisuutta edistävään toimintaan, mutta he eivät kuitenkaan kollektiivisesti valmiita siihen, jotka ovat myöskään halukkaita ottamaan vastuuta koko teollisuuden alan puolesta. Ja tämä on asia, johon julkiset viranomaiset säätelijät voivat puuttua, jotta pakollisella tavalla otetaan tämä safety first, siis tällainen turvallisuus, ensimmäinen tur, en, ensisijaisesti turvallisuusasiakirjat, tekniikka, hyvät käytänteet, niiden täytyy olla standardi yrityksille, ei pelkästään parhaiden toimijoiden ää, äh, tavoite, vaan kaikkien. En tiedä, miten tämä saavutetaan, tapahtuuko tämä viraston kautta vai säätelyiden komitean kautta, vai tapahtuuko tämä pelkästään lainsäädäntöteitse, onko mahdollisuus harjoittaa niin pehmeää lainsäädäntöä, me odotamme ja katsomme tätä asiaa myöskin tehden vaikutusarviointiselvityksiä ja yhdessä kehitämme toivottavasti kesään mennessä ensimmäisiä ratkaisuja ja vastauksia, joille voimme tehdä teille esityksiä. On monia erityiskysymyksiä, aika on rajallisesti ja tuo niihin yksity- yksittäisesti, mutta on selvää, että meidän pitäisi pyrkiä ratkaisemaan kysymystä siitä, tarvitaanko asioihin puuttumista vai ehkäisemistä, tarvitaan kumpaakin. Euroopassa pitää olla voimakkaita ehkäisyn alueella, huolehtia siitä, että riskit minimoidaan, mutta samaan aikaan pitäisi myöskin tunnustaa, että kysymys on teollisuuden alasta. Teollisuus on aina ala, jossa on riskejä, niitä täytyy vähentää, täytyy hallinnoida. Silti voi tapahtua onnettomuuksia. Jos sellaista tapahtuu, täytyy olla mekanismi, voidaan puuttua asiaan, voidaan vaiku- vähintään vaikutus sekä kansalaisiin että talouteen. Aika on rajallisesti, mutta olen todellakin erittäin iloinen siitä, että on olemassa hyvin hedelmällistä rakentavaa keskustelua käynnissä ja olemme halukkaita antamaan oman panoksemme ja ottamaan sen huomioon myöskin omissa työssämme. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt Rova Ford esittelemme saa vielä loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista ja huomioista. Pyrin vastaamaan niihin. Niitä oli koko joukko. Ensinnäkin äh, tehdäänpä nyt selväksi, mistä tässä puhutaan. Ei kaikki avomeriporaus äh, äh, ole korkeapaineporausta. voi olla myös toisinpäin. Esimerkiksi Pohjanmerellä olen nähnyt ja olen nähnyt matalampien vesien korkeapaineporausta, joten poraaminen ylipäätään on vaarallista, ei voida sanoa, että vain syvämeren poraus olisi kaikkein vaarallisinta ja matalan veden, veden poraus ei sitä olisi. Näin ei ole. Aloitan Peter Skinnerin huomioista. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei tule siksi, että lainsäädännöt olisivat päällekkäisiä, antaa turvallisuustason heiketä jossakin. Meidän täytyy pyrkiä korkeampaan eikä pienimpään yhteiseen nimittäjään. Nämä poroskohteet on voitava sulkea mahdollisimman nopeasti, jos onnettomuus tapahtuu. Olen ymmärtänyt, että tällainen mahdollisuus esimerkiksi Euroopassa on jo olemassa ja teollisuus on todella maksanut ja kantanut oman vastuunsa ja minun mielestäni teollisuuden tuleekin tästä maksaa. Ja niin kuin alkupuheenvuorossani totesin, tätä välineistöä on siis Pohjanmerellä olemassa ja sitä tulisi saada myös Välimeren alueelle. On aivan keskeisen tärkeää, että tämä vastuu paikan päällä sulkea ää, on olemassa ja olen nähnyt, mitä näihin parhaisiin käytäntöihin tulee, että Ja todella siis eh, tämä kaikki turvallisuusvälineistö tulee voida aktivoida mahdollisimman nopeasti. Olen tästä Skinnerin kanssa samaa mieltä. Tämä on paras käytäntö ja se on jo olemassa. Kyllä me puhumme kaasusta öljyn lisäksi, mutta Öljyhän tässä on vaarallisempi kyllä, mutta toisaalta taas kaasuräjähdykset äh, vievät lukuisia ihmishenkiä. Öljy on ympäristölle vaarallisempi. Tämä täytyy muistaa. Ja kyllä koordinaatiota tarvitaan paitsi EUn tasolla, jos mahdollista, äh, myös niin, että kaikki toimijat samalla merellä toimivat yhdessä ja puhaltavat yhden, yhteen hiileen, jos pahin kauhuskenaario toteutuu. Fionahan tässä totesi, että Äh, nämä toimijat äh, ovat hyvin tarkasti kertoneet, äh, minkälaisen roolin voivat ottaa eivät välttämättä lupa voivansa tehdä kaikkea, jos esimerkiksi, eh, tankkeri esimerkiksi, voiko tankkeri mennä alueelle, jos kaasua pääsee ilmaan. Mutta joka tapauksessa on tärkeää tietää, että mitä välineistöä missäkin jäsenvaltiossa on olemassa, niin että sitä voidaan myös siirrellä tarvittaessa nopeasti. Tämä saastuttaja maksaa periaate, vastuukysymys on jo olemassa, mutta olen käsittänyt, että lainsäädännössä tämä asia ei ole selkeä ja täm, tähän lainsäädäntöön osaan me emme voi puuttua, se on ympäristövaliokunnan vastuulla heidän toimivaltaansa. Ja Fiona huomautti tässä myös julkisen sektorin vastuusta turvallisuuskysymyksissä. Kyllä, mutta kyllä tämän on oltava kaksisuuntainen tie, koska eihän julkinen sektori porauslautta operoi. Eli sääntelyviranomaisella on oltava hyvä suhde itse operaattoriin, jotta voidaan huolehtia siitä, että lainsäädäntö myös täytäntöön pannaan. Yksi tiistain puhujista erään operaattorin edustaja totesi, että suunnitelmissa tai kaikki suunnitelmat poraustoiminnassa hyväksytään heidän päämajassaan, mutta tuoko tämä nyt jotain turvallisuutta? Tosin kyse ei ollut Pohjanmeren toimijoista. No, joka tapauksessa ehkä tässä todella voitaisiin parhaita käytäntöjä vaihtaen päästä parempaan tulokseen. Ja meillä itse asiassa on myös hiukan puutetta pätevistä toimijoista, että esimerkiksi viranomaiset että viranomaisia kyllä on ja valvontaviranomaisia on olemassa, mutta heillä ei ollut kokemusta tai välttämättä pätevyyttä tähän valvontatoimintaan. Eli on hyvin tärkeää, että myös operaattorin edustajat voivat todella kunnioittaa auttaa näitä valvovia viranomaisia. Tässä nyt tarvitaan lisää koulutusta aivan ehdottomasti. Ja komissiokin korosti kuulemisen puheenvuorossaan juuri tätä koulutuksen merkitystä ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen merkitystä ja on hyvin tärkeää, että maailmanlaajuiset standardit ovat korkeat standardit. Jos me asetamme riman korkealle Euroopassa, haluaisimme, että muutkin tekevät näin, mutta mm, jos ei esimerkiksi ole tällaista kolmannen tahon valvonta viranomaista, niin sitten ei kuulla ikään kuin tällaista toista mielipidettä, esimerkiksi Nigerian esimerkin kohdalla kuulimme, että tässä saattaa olla tiettyä eturistiriitaa, koska kolmas osapuoli ei tässä tapauksessa voinut olla riippumaton valvoja. Joten mm, tätä asiaa meidän on vielä pohdittava ja katsottava, miten sitä saisimme ehkä lainsäädäntöön mukaan. Ja kyllä tämä tiedottamiskysymys on äärimmäisen tärkeä. Olen kanssasi täysin samaa mieltä siitä. Ja näitä tietoja, tätä tietoa täytyy kerätä yhteen. Ja kyllähän meillä rakenteita on jo olemassa tätä varten. Teollisuudella on rakenteita, mutta tämä on vapaaehtoista. Ei välttämättä sitovaa. Mm, eivätkä nämä tiedot ehkä ole ihan niin ajankohtaisilla tasoilla kuin jotkut meistä toimisivat. Ja todella välineistön Ähm, rahoittaminen paremmalla tasolla olisi tärkeää, mitä tulee äh, välineistön äh, katastrofin sattuessa, jotta öljy ei pääse leviämään ja niin edelleen. Ja sitten äh, kyllä Ja tämä torjuntavälineistö on todella hyvin tärkeä kysymys, sekin niin kuin totesin. Kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta on nyt hoidettu. Määräajoista ei voi sanoa yhtään mitään, koska meidän täytyy nyt odottaa, mitä valiokuntien puheenjohtajakokous ja puheenjohtajakokous asiasta päättävät. Nyt todella kohta neljä, entinen kohta seitsemän, radiotajuuspolitiikka Högmark. Thank you very much and, uh... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoja monista tärkeistä tarkistuksista, jotka kaikki ovat hyvin rakentavia ja kaikki ottavat esille tärkeitä huolenaiheita, jotka pitää ottaa huomioon tässä prosessissa. Ja elän toivossa, että pääsemme yksimielisyyteen monista kompromisseista, jotka liittyvät kaikkiin näihin huolenaiheisiin, ilman että luovutamme yleistavoitteesta, joka tällä mietinnöllä on. Ja tärkeää on, että Eurooppa voi olla johdossa tässä asiassa. Haluaisin sanoa, että olen käynyt keskusteluja monista eri tarkistuksista sillä linjalla kuitenkin, mistä tässä on kysymys. 90-luvulla Eurooppa oli johdossa mitä tuli matka viestintään, Mutta sitten tämä johtoasema menetettiin. Olemme nähneet, miten tärkeää internetin ja laajakaistan kehitys on ollut ei pelkästään liiketoimintana itsessään, eikä pelkästään teollisuuden alana, vaan ajatellen myöskin vaikutuksia, joita sillä on yhteiskunnalliseen kehitykseen kokonaisuudessaan sekä talouden kannalta – että kulttuurin kuin saman kuin politiikan kannalta. Kysymys on ydinkysymyksestä siinä, miten me pyrimme tekemään Euroopasta johtavan talouden. Tätä pidä unohtaa. Olen sanonut erinäisiä kertoja, kun olemme keskustelleet tästä mietinnöstä aiemmin tässä valiokunnassa, että jos haluamme olla johdossa, meidän pitää tehdä päätöksiä, jotka mahdollistavat sen, että olemme johdossa. Jos haluamme olla numero kolme, emmekä numero yksi, silloin meidän pitää päättää niin, päättää, että olemme numero kolme. Olen nyt harvoja, jotka olisivat vapaaehtoisesti esittäneet sitä, että meidän pitää olla numero kolme. Ja voin vakuuttaa teille, että kaikki varjoesittelijät kaikissa keskustelussa, joita olemme käyneet, pyrkivät osaltaan edistämään sitä, että meillä olisi parhaat mahdollisuudet olla johdossa. Joillakin alueilla meillä on erilaisia näkemyksiä. Haluaisin sanoa, että ei voi muuttaa asioita, jos ole valmis tekemään muutoksia. Joten me emme voi luottaa siihen, asiat ovat menneet menneisyydessä, jos emme ole valmiita tekemään muutoksia. Ja me voimme huolehtia kaikista huolenaiheista, jotka on otettu esille tarkistuksissa – Haluaisin tarttua kolmeen asiaan, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä tavallaan tässä keskustelussa. Ensimmäinen on kysymys niin sanotusta TV-kulttuurin ja uusien palvelujen niin sanotusta konfliktista. Aiemmissa keskusteluissa, se on myös keskusteluissa, joita olen käynyt varjostelijoiden kanssa, on ollut selvää, että tämän, tällaista konfliktia ei tarvitse olla – sillä uusi tekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia kulttuurille ja televisiolle, ja me pystymme samaan aikaan kuitenkin pysymään mukana digitaalisen television kehittämisessä. Tämä, tässä voi olla jotakin muutoksia tarpeen, mutta sinne ei pidä johtaa minkään tyyppisiin uhrauksiin tai puutteisiin ajatellen näitä mahdollisuuksia. Tämän pitää olla selvää kaikissa kompromisseissa, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä. On olemassa myöskin tietynlainen eturistiriita, jos yksinkertaistan asiaa jäsenvaltioiden etujen ja yleisempien eurooppalaisten etujen välillä. Ja on tärkeää ottaa tämä vakavasti ja kunnioittain huomioon, koska jäsenvaltiolla on toimivalta tehdä päätöksiä, kuitenkin yhteisiä ratkaisuja palaisin. Europe got into the lead. That was main... tilanteeseen 90-luvulla. Ja silloin tilanne johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin Eurooppa oli johdossa sääntelyn purkamisessa telekommunikaation alueella, mikä johti uusiin yrityksiin, mutta me myös saimme aikaan yhteisen GMS-standardin, mikä teki Euroopan teollisuudelle mahdolliseksi kilpailla kaikkialla Euroopassa, mutta myös maailmanlaajuisesti. Tämä oli ratkaisevan tärkeää. Se oli strategisesti erittäin tärkeä asia ja minusta meidän pitää ajatella samalla tavalla. Meidän pitää kunnioittaa sitä, mistä jäsenvaltiot vastaavat, mutta samaan aikaan ponnistella siihen suuntaan, että saadaan mahdollisimman paljon aikaiseksi Euroopan tasolla harmonisoinnissa, koordinoinnissa tavoitteena avata markkinat niin, että syntyy Euroopan laajuisia mahdollisuuksia erilaisille palveluille. Jos me emme halua tätä, sekin päätös on sitten tehtävä. Enkä usko, että kuinka moni meistä haluaa tehdä tällaista päätöstä. Meidän pitäisi siis osaltamme pyrkiä edistämään näitä asioita. Jotkin tarkistukset käsittelevät kaikkea uutta tekniikkaa, jota on tullut. Pidän niitä hyvinä ja sisällytän ne eri kompromisseihin koska me tietysti olemme tilanteessa, jossa pitää arvioida ja huolehtia kaikista tilanteista, niin että käytämme tehokkaammin äh, uusien teknologioiden kirjoa ja, ja niin, että huolitaan se, että yksi tekniikka ei puutu muiden toimintaan. Tällä alueella tapahtuu tietysti hyvin paljon, mutta meidän pitää tässä mietinnössä korostaa jäsenvaltioiden ja säätelijöiden tarvetta – huolehtia siitä, että ne tarttuvat kaikki näihin mahdollisuuksiin. Ja sitten on neljäs asia, joka nousee esille, joka on se, miten jos joudutaan uudelleen jakamaan tai siirtämään eri palveluita taajuuksilla, silloin kompromisseissa on saatu aikaan ratkaisu, jossa todetaan, että jäsenvaltiot vastaavat asiasta, mutta niiden pitäisi kuitenkin eri turvata, että tämä siirto, tämä siirto, tämä muutokset ovat mahdollisia ilman suuria ongelmia olemassa oleville palveluille. Herra puheenjohtaja, kokonaisuudessaan meillä on noin 50 tarkistusta. Tavoitteenani on pyrkiä kattamaan ne, näillä, mitä nyt on 21 kompromissietitystä. Kerron teille, herra puheenjohtaja, että teemme työn teille helpommaksi, äänestykset helpommaksi, mutta tärkeämpää ehkä on se, että teemme mahdolliseksi meille kaikille – pitää kiinni yhteisistä tavoitteista niin, että on voimakas mietintö, joka saa laajan voimakkaan tuen. Ja varsinaisen kanssa käydyt keskustelut ovat tässä mielessä hyvin lupaavia. Haluaisin tarttua eräisiin asioihin. Jotkut kollegat haluavat yhdistää keskustelun tavoitteista ja vaikutusalasta, jotta voidaan sisällyttää enemmän telekompakettiin. Tämä nousee esille kompromissitarkistuksessa yksi ja kaksi. Tätä olette ehdottanut te muun muassa, puheenjohtajat muut, ja minulle on ilo ottaa huomioon nämä toiveet. Mitä tulee sitten säätelyperiaatteisiin ja siihen, miten sovelletaan eroa eri tapoja käyttää tekniikkaa. Meillä on tästäkin eri tarkistuksia, jotka pyrkivät yhdistämään Äh, luomaan yhteyden telekompakettiin, ja nämäkin on pyritty ratkaisemaan kompromississa. Toivon, että tästä tulee kaikilla tavoin tyydyttävä ratkaisu. Mitä tulee politiikan tavoitteisiin, joita käsitellään mietinnössä, minä olen ehdottanut, että meidän pitäisi olla tavoitteena 2200 20 15 MHz ja olen pitänyt tästä kiinni. Minulle on hyvin tärkeää se, että eräät kollegat ovat myöskin muuttaneet tarkistusta ja korostaneet yhä enemmän sitten, vielä enemmän sitä, että Euroopasta meillä on tarvetta saada paras nopeus, paras kapasiteetti. Minä pyrin korostamaan tätä vielä enemmän kompromissitarkistuksissa. Mitä tulee kuitenkin? Number of amendments coming from um, all... Erilaiset ovat kaikilta ryhmiltä, jotka korostavat sitä, että on tarvetta ottaa huomioon eri kysymykset, jotka liittyvät laajakaistaan, esimerkiksi kulttuuriulottuvuudet ja olemassa olevat palvelut. Ja nämäkin minä pyrin sisällyttämään kompromissitarkistuksiin varmistaen sen, että emme unohda, mikä on tänään tärkeää, mutta saman aikaan kuitenkin niin että me unohda sitä, että on tarvittu tehdä uudistuksia ja saada aikaan parhaat mahdolliset muutokset. Mitä tulee kilpailuun? On tehty tarkistuksia, jotka ovat olleet voimakkaampia, pitämällä meneviä kuin mitä minä olen esittänyt alun perin. Olen valmis ottamaan nämä huomioon, koska tämä on myös ydinasia Kysymys ei ole mistään staattisesta alasta. Meidän on turvattava se, että uudet innovaatiot, uudet yrittäjät, uudet operaattorit voivat tulla mukaan alalle ja osaltaan edistää nopeaa muutosta. Ja puheenjohtaja, mihin sitten, mihin sitten kaikki viime kädessä keskittyy, on asia, joka liittyy kohdasta kuusi. Useimmat kollegat tukevat minun tavoitettani, että meidän pitäisi pysyä määräajassa 2013. Jotkut ovat ehdottaneet jotakin muuta, mutta useimmat kollegat täällä ovat korostaneet tarvetta tehdä näin, mutta myös sitä, että pitäisi kunnioittaa niitä jäsenvaltioita, joilla on historiallisista syistä vaikeuksia. Tarkoittain neuvostoaikaa valko ja Ukraina, Venäjä, jos voi olla vaikeuksia neuvotella siitä, miten käsitellään näitä taajuuksia ja miten päästään äh, taajuuksien osalta asioissa eteenpäin. Pitäisi myöskin asettaa tavoitteet ja äh, myöskin määritellä samaan aikaan syyt poikkeuksiin näistä tavoitteista. Mitä se tulee muihin osin taajuuksia? 2,5, 1,5 kaista ei pyrkiä samanakaan näistä yhteinen eurooppalainen ratkaisu, josta on tulossa herkkä kysymys on kuin 700. Jotkut kollegat eivät halua mainita tätä 700. Would like us to mention it, if I put it simple, even more joten jotka olisivat hiukan tiukempiakin siinä, miten prosessi pitäisi aloittaa. Saatatte muistaa, että mietinnössäni minä ehdotin, että komission pitäisi tarkastella uudestaan ja tarvittaessa ryhtyä toimiin, jotta voidaan valmistella keskustelua. Kuten kaikki olemme kuulleet eri puheenvuoroissa poliittisilta johtajilta, on puhuttu siitä, että huominen alkaa tänään – olemme varmasti kaikki kuulleet tämän joskus. Se on hyvin totta nimenomaan taajuuskysymyksissä. Koska jos 700 kaista on tarkoitus avata matkapuhelupalveluille ja 12, 2016 on kansainvälinen konferenssi, silloin kun tämä kansainvälinen telekonferenssi jos halutaan esille sillä, sillä tehdä päätös 2012, jos me haluamme tehdä tämän päätöksen, se päätös pitää tehdä nyt, jolloin tämä asia nousee esille. Joten sanoisin, että tänään, jos me sanomme, että emme halua keskustella tästä asiasta lainkaan, vaan vasta 2016, jos haluamme luopua mahdollisuudesta, se on päätös siitä, että emme ole vastuullisia Ajattelen niitä haasteita, joita on edessämme. Mitä on kirjoitettu kompromissiin, joka uskoakseni on saanut laajaa tukea poliisaryhmiltä on se, että meidän pitäisi pyytää komissiota toimimaan, jotta asia nousisi esille. Tätä kautta saisimme mahdollisuuden päästä asiassa eteenpäin. Joten sanavuodon osalta meillä ei ole päätöstä 700 kaistasta, mutta me turvaamme itsellemme mahdollisuuden, vapauden toimia. Ja se tulee kompromissiin, joka toivoakseni tulee saamaan laajan tuen taakseen. Kokonaisuudessaan, herra puheenjohtaja, useimmat kollegat varmasti ovat sitä mieltä, että he olemme ottaneet huomioon heidän huolenaiheensa, ajatellen perinteisiä palveluita ja miten antaa niille korvauksia niin pitkälle kuin se on mahdollista Euroopan tasolla. Olemme kuitenkin myös sopineet mennä, menevämme eteenpäin niin, että on korkeampi kunnianhimoinen tavoite kuin alkuperäisessä ehdotuksessa, mikä minusta on hyvä asia. Joten tähän asti, herra puheenjohtaja, me olemme pyrkineet olemaan numero yksi. Kiitos. Jens Rode. Sitten eh, Jens Rode. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Högmark. Ensiksi haluaisin herra Högmarkia kiittää tästä hyvin joustavasta ja käytännönläheisestä tavasta käydä näitä neuvotteluja. Me kaikki neuvottelupöydän ympärillä pyrimme ottamaan huomioon sen, että näitä tarkistuksia on koko joukko. Erityisesti kulttuurivaliokunta on tehnyt hyvin suuren määrän tarkistuksia. Meille kaikille on kristallin kirkasta, että tämä lainsäädäntö taajuuspolitiikasta on hyvin vastuullinen tehtävä meille. Me voimme näin poistaa monia teknologian kehityksen esteitä, mutta tämä vaatii meiltä rohkeutta niin, että kilpailuasema säilyy kuitenkin tasaisena eri toimijoille. Tarvitsemme eurooppalaiset markkinat, joissa parhaalla hinnalla saa parhaan tuotteen ilman, että kuitenkaan näitä hintoja sääntelemme. Meidän on oltava rohkeita kulkeaksemme oikeaan suuntaan. Kuitenkin kaikki tiedämme myös, että tämä lainsäädäntö koskee miljardeja miljardeja euroja. Ne ovat mukana tässä potissa. Jos emme tätä alussa tienneetkään, niin sen tiedämme varmasti nyt, kun äh, monet toimijat kaikkialta maailmasta ovat äh, äh, ottaneet meihin yhteyttä. Se, että puhun tänään Saksaa, Saksaa, ähm, siihen on syynsä. Ähm, hyvin äh, voimakas saksalainen äh, lobby on nimittäin äh, painostanut minua. Ei minulla mitään sitä vastaan ole. Pidän saksan kielestä ja saksalaisista kovasti, mutta minä uskon, että Saksa on tässä nyt hiukan väärällä tiellä sillä tässä synnytetään nyt kuva tai vaikutelma ikään kuin uuden teknologian foorumin sekä kulttuurin välittämisen ja sisällön välittämisen välillä olisi jonkinnäköinen ristiriita. Olen pahoillani. Täytyy sanoa, että ei tässä ole mitään järkeä tällaista keinotekoista ristiriitaa synnyttää. Kulttuuri on täysin teknologian neutraalia. Kulttuuri No, liikkuu hyvin vapaasti ja mitä edullisempaa se on ja mitä laajemmalle se, eli kulttuuri leviää, sitä parempihan tämä on kulttuurille ylipäätään. Ja kulttuurivaliokunnan jäsenille toteaisin, että kulttuuria, kulttuurin leviämistä ja kehittymistä tämä lainsäädäntö ei jarruta, ei vaan vahvistaa. Jos yleisradio tahot Euroopassa pyrkivät äh, välittämään sellaista mielikuvaa, että tämä lainsäädäntö jotenkin estää kulttuuria leviämästä, niin he ovat väärillä linjoilla. Äh, ja eivät suinkaan ole tässä edistämässä kulttuuria. Näitä taajuusasioita olen käsitellyt syvällisesti jo 15 vuoden ajan ja tunnen kyllä pelisäännöt. Se, että halutaan säilyttää tällainen äh, äh, maalivahdin rooli ja johtava rooli on tietenkin ihan äh, mm, ymmärrettävää ja oikeutettua, mutta kyllä toimet ovat väriä, jos tarkistuksessa toisensa jälkeen todetaan, että tehokkaan levitystoiminnan ja kulttuurin levittämisen välillä olisi jonkinnäköinen ristiriita. Haluaisin tänään todeta herra Högmarkille, että niin kovasti kuin hänen äh, ähm, puolueettomuuttaan äh, arvostankin, ajatellen niin ITRE-valiokunnan kuin kulttuurivaliokunnan äh, tahoja ja edustajia, niin olen pahoillani siitä, että tämä tärkeä asiakirja menee siinä mielessä väärille raiteille, että se toteaa, että teknologian ja kulttuurin, tai, kulttuurin kehityksen välillä olisi jonkinnäköinen ristiriita. Ei ole pyytäisin, että eh, säilytätte tämän oikean suunnan sen suhteen, että tarvitaan voimakasta kunnollista eurooppalaista kilpailua, joka syntyy teknologian kehityksestä, vapauttamisesta sekä siitä, että meillä on yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt, koska loppukuluttajalle, TVn katsojalle, eh, kulttuurin kuluttajalle, iPadin käyttäjälle ja niin edelleen tämä tekee vain hyvää niin kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin teknologisestikin. Toivon, että saamme hyvän lopputuloksen äh, jatkoneuvotteluissa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teille sitten kollega Ryvi. Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni tällä hetkellä meillä on historiallinen mahdollisuus siirtyä lineaarisista digitaalisiin palveluihin. Se pakottaa meidät miettimään sitä, miten me otamme huomioon tämän, käytämme tämän historiallisen tilaisuuden ja parlamentin, Euroopan komission, parlamentin pitää antaa komissiolle toimivalta, että kysymys ei kansallisesta asiasta, vaan tässä täytyy rajat ylittävästi ottaa huomioon koko Eurooppa, yleiseurooppalaiset intressit ja säädellä niitä. Emme voi odottaa vuoteen 2016, emme voi rajoittua vain muutamiin taajuusalueisiin. Tämä mahdollisuus meille parlamentilla, parlamentilla on tärkeä asia, meidän pitää tarttua tähän. Ja tästä syystä on selvää, että tämä mandaatti, valtuutus koskee mainittuja taajuusalueita, mutta täytyy myöskin ottaa huomioon se, mitä taajuuksia sotilastahoilla ei enää käytännössä käytetä. Nämä voitaisiin antaa esimerkiksi pelastusorganisaatioiden käyttöön, koska katastrofitilanteissa on välttämätöntä, että on olemassa jokin turvattu toinen taso. Silloin nämä organisaatiot eivät voisi olla ongelma televisiolle tai puhelintoiminnalle, vaan niillä olisi aivan toisella taajuusalueella varmistettu mahdollisuus toimia kautta Euroopan ja kyberhyökkäyksen tai kybersodan yhteydessä tässä olisi myöskin välttämättä saada aikaan sidonta kokonaiseurooppalaiseen arkkitehtuuriin ja komission tulisi tutkia myöskin tätä toimintamahdollisuutta, jotta voisimme varmistaa sen, miten perusorganisaatiot voivat toimia ja että katastrofitilanteissa olisi mahdollisuus ylläpitää tarvittavia kommunikaatiokanavia. Chichester. Sitten Charles Chichester. Chairman and, um... Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluan onnitella kollega Högmarkia hänen tekemästään mietinnöstä ja hyvin älykkäästä tarkistusten nivoamisesta kompromisseihin. Hän on tehnyt tämän niin nerokkaasti, että tarvin vielä hieman aikaa ymmärtääkseni aivan täsmällisesti, mitä on täällä mukana ja mitä on jätetty pois. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kommentin noin yleisesti, hieman juontuen siitä, mitä hän sanoi. Havaitsen eh, mobiilioperaattoriyhteisössä uskomusta siitä, että he ovat ainoa ratkaisu, koko tulevaisuus, joihin ihmiset haluavat turvautua, kun ajatellaan datavälitystä, kulttuurisisältöjen välittämistä ja kaikki muut mediat jäävät lehdellä soittelemaan. Ymmärrän kyllä, että tämä on heidän näkökulmastaan tilanne, mutta minusta se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Meidän täytyy kunnioittaa myös muita mukana olevia toimijoita. Ja tunnen kyllä sympatiaa radio- ja televisiolähetystoiminnan harjoittajia kohtaan, kun äh, vaaditaan, että taajuuskaista 800 MHz on vapautettava ja nyt muutkin taajuusalueet ovat paineen alaisena. Meillä on kompromissi siitä, että tätä 700 pitää vielä tutkia uudestaan. Toivottavasti emme ole liian kiireisiä niin, että radio- ja televisiovälittäjät häädetään pois niiltä taajuuksilta, joita he nyt käyttävät. Ja perusteluna käytettäisiin sitä, että mobiiliteollisuus tarvitsee lisää kaistaa. Luonnollisesti he sen ansaitsevat ja tarvitsevat. Minusta näyttää siltä, että innovaation ja teknisen edistyksen mahdollisuudet tässä jätetään huomiotta. Täytyy muistaa jo tapahtunut edistys tehokkuuden kehittymisen kautta, kun ajatellaan taajuuksien käytön kehittymistä. On aivan mahdollista ajatella, että mobiiliteollisuus tehostuu entisestään, eikä kenties edes tarvitsisi näin paljon kaistaa leveyttä. Täytyy muistaa siis myös radio- ja televisiolähetystoiminta ja myös se, että hekin tekevät innovaatiotyötä, esittelevät uusia tapoja, joilla he aikovat käyttää laajakaistaa, internettiä välittääkseen omia sisältöjään. Periaatteessa voin yhtyä edustaja Rybihin kiinnostukseen näille niin sanottuille näiden niin sanottujen varattujen sektorien suhteen. Meillä näyttäisi olevan paljon tyhjiä alueita taajuuksien osalta. Niitä käyttävät kansalliset viranomaiset moniin tarkoituksiin. Näitä pitäisi katsoa, pitäisi katsoa jäsenvaltioiden viranomaisten tilannetta ja niiden pitäisi pystyä perustelemaan se, missä määrin ne käyttävät näitä taajuusalueita. Kenties sieltä löytyisi vapauttamisen varaa niin että radio- ja lähetystoiminta, televisiolähetystoiminta ei olisi ainut, joka joutuu vapauttamaan taajuutta. Miksi kansalliset viranomaiset olisivat suojeltuina? Ainakin niiden pitäisi pystyä perustelemaan taajuuksien käyttöään. Kollegat kommentoivat mielenkiintoisesti sitä, että nyt julkiset viranomaiset joutuvat maksamaan taajuuksien käytöstä toisin kuin aikaisemmin. Eli tässä täytyy keskittyä kyllä eh, säästöbudjettien olosuhteisiin. Olen kovasti saanut yhteenottoja kansalaisilta ja huolestuneita yhteenottoja tästä aiheesta. Tätä, tähän täytyy kuitenkin perehtyä. Sitten vielä tekninen ongelma, jota käsittääkseni ei ole ratkaistu. Asia liittyy interferenssiin, kun ajatellaan toisaalta mobiililiikennettä ja toisaalta kaapelibokseja, äh, digibokseja kotitalouksissa. Tästä nousee esille se ongelma, että kenelläkään ei ole valmista ratkaisua ongelmaan. Yhteistyötä vaaditaan asianosaisten keskellä ja myös säätelyviranomaisten kesken niin, että saataisiin aikaiseksi jonkinlainen toimiva ratkaisu. En usko, että auttaa ketään se, että interferenssiä on taajuuksien välillä, joka sitten vaikuttaa haitallisesti kuluttajaan. Loppuun vielä haluan kiittää Högmarkia hänen tekemästään työstä ja odotan kovasti, että tämä prosessi saadaan päätökseen. Kollega Lambert, Sitten viimeisenä kollega Lambert ja sitten pitääkin siirtyä seuraavaistuslistan kohtaan. Uh, uh, Haluaisin eniten reagoida työhön, jota Gunnar on tehnyt tehdessään nämä kompromissit. Tämä on hyvää työtä, voimme uskoakseni tukea uusimpia niistä. Haluaisin reagoida siihen, mitä Jens sanoi yleisradiotoiminnan harjoittajien äh, asenteisiin, tai asenteista, mitä Charles sanoi. Kukaan ei omista mitään innovaatioaluetta, mitään spektrin osaa. Siksi, että ja kun kukaan ei sitä omista, ei ole olemassa mitään selvää oikeutta yleisötoiminnan harjoittajilla edelleenkin jatkaa toimintaa jollakin, jota pidämme yhteisenä hyödykkeenä. Meidän pitäisi nyt kuitenkin ottaa tehukan vivahteita tähän keskusteluun. Toisaalta meillä on olemassa yksityisiä yleisötoiminnan harjoittajia, jotka ovat pohjimmiltaan kulttuurialan yrityksiä – jotka harjoittavat liiketoimintaa, jolloin heidän pitäisi pystyä harjoittamaan kilpailua kenen kanssa tahansa samassa asemassa. En oikein näe, miksi viranomaiset tai hallitukset, miksi ne pitäisi antaa erityistä kohtelua näille yrityksille. Mitä tulee sitten yleishyödyllisiin toimiin, näin tilanteen toisella tavalla, ei kulttuuri pelkästään ole markkinoitava hyödyke. Ja tämä on ainoa asia, osa-alue, jossa meidän pitäisi ottaa erityislainen huomioon, mitä tulee kulttuurisiin toiminta-aloitteisiin, jotka eivät ole voiton tavoittelua. Niillä pitäisi olla tietyn asteen suojelu, mutta minä en ole taipuvainen. Tämän asioista josta en oikeastaan pidä. Ajattelen osaa lobbailua, lobbailusta, jota on tapahtunut nimenomaan kulttuuriteollisuuden taholta. Eli halutaan kätkeytyä yleisen yhteisen hyödykkeen taakse, joka ei aina ole markkinoitavissa, mutta sen taakse kätketään sitten todellisia markkinatoimia. Niin markkinoimia varten on vapaa markkina ja siellä pitää sitten kilpailla. Jos tuote ei mene kaupaksi, niin sitten ei. Näin ovat markkinat. Sama koskee myöskin matkapuhelintoiminnan harjoittajia – jos he antavat, jos heille mielenkiintoista sisältöä ovat myydä, se on hyvä asia. Jos heidän yritysajatuksensa ei ole hyvä, niin he eivät tule onnistumaan toimissaan. Sille ei voi mitään sitten. Mutta se osa, mikä pitää nähdä yleisenä, yleisöllisenä hyvänä tuotteena, niin sille pitää antaa erityinen suojelu. Ja tämä mitä vaatii erityistä kohtelua. Meidän pitäisi tehdä ero näiden kahden välillä keskustelussa, koska me, jos me sekoitamme asiat, me tulemme päätymään valtaisiin ongelmiin. Äh, Kiitän äh, sydämellisesti ja jos äh, teille sopii, katson tässä hiukan kelloa ja kollegoja, jotka ovat vastuussa seuraavasta esityslistan kohdasta. Jos teille sopii, päätämme tämän keskustelun. Muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole. Äänestys toimitetaan 12. huhtikuuta ja mm, kollegat lähipäivinä tulevat vielä olemaan yhteydessä toisiinsa ja näitä viimeisiä asioita selvittämään ja tekstiä hiomaan. Tässä on paljon jo tehtykin ja nyt siirrytään sitten seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin innovaatioihin, innovaatiopolitiikkaan, innovaatiounioni. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Merkies, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, thank you all. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikki näistä tarkistuksista. 302 tarkistusta. Ja tosiaan sitten vielä lausunnot muilta valiokunnilta. Kaikki tämä osoittaa, että innovaatiot kiinnostavat kovasti. Innovaatiounioni on hyvin kiinnostava asia. Innovaatiohan on yksi avainsanoista Euroopan unionin talouskasvua ajatellessa ja nousua talouskriisistä ajateltaessa. Tässä vaiheessa olemme valmistelemassa kompromissitarkistuksia ja olemme pitkälti yhtä mieltä siitä, että innovaatiot ovat hyvin tärkeitä ja olemme myös yhtä mieltä innovaatioista ja näistä elementeistä, joita tarvitaan innovaation vahvistamiseksi, joten en usko, että on ollenkaan ongelmallista tai mahdotonta saada aikaa sopimusta. Jokunen asia on vielä hoidettava, selvitettävä ja täytyy löytää parempia sanamuotoja tai ehkä parempia määritelmiä siitä, mitä todella haluamme. Esimerkiksi yrittäjyys versus äh, tutkimuslaitokset ja yliopistot. En minä pidä tätä minä rist, todellisena ristiriitana, koska kun tämä on tällainen kolmio, tai itse kutsun sitä timantiksi, kaikki nämä elementit ovat kulmakiviä innovaation avain asioita, eli tarvitaan molempia. Tarvitaan yrittäjyyttä, ja yrittäjyyslähtökohtaa ja tarvitaan bisnestä ja samalla tarvitaan tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Täytyy vain löytää tapaa antaa niille kullekin oma ansaitsemansa rooli. Sitten kansalaiset versus yritykset. Tällaistakin ristiriitaa on pyritty löytämään, mutta minä en pidä tätä tilannetta lainkaan ristiriitaisena, sillä mitä muuta yrittäjyys ja yritykset, business on kuin äh, yritteliäitä kansalaisia, jotka ovat tuotteliaita ja tuottavia. Ähm, kyllähän äh, kun ajatellaan kansalaisia demokratiassa, kansalaisilla on oikeutensa ja velvollisuutensa, mutta he ovat myös äh, työntekijöitä, työnantajia, yrittäjiä, ja niin edelleen. Eli minun mielestäni kansalaisilla on roolinsa kaikkialla ja pyritin valaisemaan sitä, että luovuus ja yrittäjyys, kansalaisten uteliaisuus ovat aivan avainasemassa, kun katsotaan tulevaisuuteen. Tätä haluamme tukea ja vaalia, sillä jos meillä on yrittelijäitä kansalaisia, innovatiivisia kansalaisia, niin voimme synnyttää myös innovatiivisia yrityksiä ja innovatiivisia tutkimuslaitoksia ja hallituksia. Joten yritän tässä vielä hioa sanamuotoa niin, että voimme osoittaa, että kyseessä ei suinkaan ole mikään ristiriita näiden eri asioiden välillä. Sitten vaikuttaisi siltä, että ristiriitaa sosiaalisten innovaatioiden versus teknologisten tai taloudellisten innovaatioiden välillä myös on pyritty nostamaan esiin. Itse ennen kuin tulin parlamenttiin, työskentelin yksityisissä yrityksissä koko työurani ajan. Ja vaikka nyt ehkä näyttää siltä, kun olen kerran sosiaalidemokraattia, sosiaali niin minä olen samalla hyvin yritysmyönteinen, bisnesmyönteinen Tämä tulee taustastani tietenkin. Joten minä en näe mikään näköistä ristiriitaa sosiaalisten innovaatioiden tai teknologisten tai ekonomisten taloudellisten innovaatioiden ja bisneksen välillä, koska sosiaaliset innovaatiot eivät merkitse vain sitä, että ollaan sosiaalisia. Sosiaaliset innovaatiot, no niitä ei ole vielä kunnolla määritelty. Tästä olen muiden kanssa samaa mieltä ja ehkäpä tässä nyt näyttäisi olevan ristiriita, mutta sitä ei kuitenkaan aidosti ole. Tutkittuani kaikkia mahdollisia sosiaalisten innovaatioiden määritelmiä olen todennut, että sosiaaliset innovaatiot ovat bottom-up, alhaalta ylöspäin innovaatioita. Kun esimerkiksi työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin, menettelyihin mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi aluetasolta ylöspäin jäsenvaltiotasoon, siis alhaalta ylöspäin, tai mahdollisuus vaikuttaa tutkimuslaitosten toimintaan alhaalta käsin. Eli kyse on sitä, että pieni vaikuttaa suureen kokonaisuuteen, ja tätähän me juuri haluamme. Eli palaisin tässä kansalaisen rooliin yhteen monista kansalaisen rooleista – joka läheisesti liittyy sosiaalisiin innovaatioihin. Voisin tässä ehkä kertoa esimerkin, vaikkapa iPhone tai nämä erilaiset smartphone-puhelimet ja niiden äh, so- erilaiset sovellukset. Ihmisethän niitä sovelluksia ovat tehneet, äh, kansalaiset näitä sovelluksia ovat tehneet niin, että heidän iPadinsa tai äh, älypuhelimensa on heille toimivampi kansalaisistahan tämä kaikki lähtee. Ja sosiaaliset innovaatiot, jos me ne ehkä määrittelemme tällaisena osallistuvana lähestymistapana alhaalta ylöspäin osallistumisena, niin varmaankin voimme tästä sopia, tästä määritelmästä. Ja vielä toteaisin, että yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä ja kaikki haluamme innovaatioita. Minu, minä itse pidän innovaatioita ikään kuin menestyksenä markkinoilla markkinoille. Kyseessä on uusi menestyksekäs ajatus, keksintö, joka tuodaan markkinoille ja yhteiskunnan käyttöön ja näin kuluttajien hyödyksi. Joten olen todella pyrkinyt korostamaan yrittäjyyden ja yritysten äärimmäisen merkittävää roolia ja voin mennä vieläkin pidemmälle sitä korostaessani. Kollegat, kiitos yhteistyöstä ja kiitos kaikista innovatiivisista ehdotuksistanne ja toivon, että löydämme tässä yhteisen sävelen. Kiitos. Kiitän. Ja nyt varjoesittelijät, heistä ensimmäisenä Rouva Sartori. Sartori, teidän vuoron, olkaa hyvä. Grazie Presidente, eh, grazie anche alla collega Merkis per il lavoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollegalle hänen tekemästään työstä. Hän on ollut hyvin sitoutunut. Kiitos myös muille varjoesittelijäkollegoille. Omasta puolestani minä olen voinut kokoontua kollegoiden kesken EVPstä mietinnön tiimoilta Meillä on yhteinen lähestymistapa ja tämä on toki sitten aiheuttanut myös tarkistuksia melkomoisen määrän, joita on sitten yhdistelty. Oikeastaan tämä on pikemminkin kuin oma mietintö jonkinlainen puitemietintö. Siinä käsitellään pitkälti periaatteita. ei oikeastaan niinkään mitään spesifiä sisältöä, joka liittyisi jokapäiväiseen elämään. Esittelijä varmasti on tietoinen siitä, että viime viikkojen aikana emme niinkään ole keskustelleet siitä ytimestä, jonka hän on valinnut mietintönsä, vaan siitä, että olisiko kenties kuitenkin hyödyllisempää tukea komission työtä silloin, kun siellä puhutaan ennen kaikkea sosiaalisista innovaatioista. Hehän kannattavat sitä, että käynnistettäisiin pilottihanke. Tätä kautta voitaisiin saada hyödyllisiä kokemuksia, joita voitaisiin sitten levittää kautta Euroopan unionin. Ennen kuin kokeilemme e- esittelijän menettelytapaa ja ehdotelmaa mietinnössä, niin voitaisiin pohtia komission lähestymistapaa. Toki me olemme samaa mieltä siitä, että kansalainen on kaiken poliittisen ja strategisen työnteon ytimessä. Puhutaan tästä kolmiosta. Ja kansalainen joka tapauksessa on keskiössä tässä kolmiossa. Eurooppa voi päästä eteenpäin oman toimivaltuutensa puitteissa. Meillä on kompetenssia, mutta me emme ole sosiaaliasian valiokunta, vaan teollisuusvaliokunta. Sosiaalinen puoli tarvitsee nimenomaan resursseja ja rahaa. Periaatteiden tasolla katson, että Eurooppa voi aina ottaa opiksi ja sen täytyy aina ottaa opiksi. Mutta mutta meillähän on myös olemassa oleva kudos, tukiverkko, johon voimme ö, tukeutua. Meidän täytyy saada aikaiseksi oikeastaan uudelleen teollisuuspolitiikan uusi nousu ja uusi lanseeraus. Sehän on jokapäiväistä leipäämme. Tiettyissä jäsenvaltioissa on noudatettu sellaista linjaa, joka tuo esille sen, että meidän täytyy jatkaa hyvin vankan teollisuuspolitiikan linjalla. Ja kun meillä on Eurooppa, EU 2020-strategia, meillä on PK-yrityksiä koskeva lainsäädäntöpaketti, meidän on varmistettava, että myös tällä alalla – saamme kilpailukykyrakenteen myös teollisuuden käyttöön. Tästä syystä me olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää päästä eteenpäin sosiaalisten innovaatioiden alalla, kun ajatellaan jokapäiväistä toimintaa ja jokaista kansalaista. Mutta jos teollisuus on vain yksi aiheista, niitähän on paljon muitakin kuin pelkästään teollisuus, niin tällä hetkellä minusta tämä ei olisi kaikista asianmukaisin toimintatapa. Tässä keskustelussa on sellaisiakin osallistujia, jotka haluaisivat poistaa viittauksen sosiaalisiin innovaatioihin, mutta toiset haluavat, haluavat keskittyä aivan erityisesti tähän ja saada sen keskustelun keskiöön. Meidän täytyy tunnustaa, minkälaista politiikkaa viime vuosina on toteutettu tässä kysymyksessä, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme teollisuuspolitiikkaa ja kasvua, tutkimusta ja kehitystoimintaa, kasvua siellä. Kollegoitteni kanssa, kun olemme te työstäneet äh, äh, tarkistuksia, olemme omaksuneet tällaisen lähestymistavan ja uskon, että on mahdollista saada aikaiseksi kompromissi näiden näkökulmien välillä bedanke mich. Kiitos. Meillä on vielä lukuisia puheenvuoropyyntöjä, mutta komission jäsen tulee kello 11, joten pyytäisin, että kaikki pitäytyisivät kahdessa minuutissa. Herra Tsukalas. Niin, lyhyt kommentti vielä minultakin. Rova Sartori ja Rova Merkis ovat viitanneet kansalaiseen, ja minusta kaikkien ponnistelujen tavoitteenahan on toimia ihmisten suuntaan, kansalaisten suuntaan. Kansalainen itse asiassa on asia, joka vain kattaa osan, rajallisen osan demokratiaa. Tämä ensimmäiseksi. Toiseksi, kaikissa sosiaalipoliittisissa, talouspoliittisissa, ympäristöpoliittisissa ja teknisissä haasteissa on eri mahdollisuuksia vastauksille. EU on antanut vastauksia ja niin pitää tehdä edelleenkin. Haluan muistuttaa, että innovaatio kuitenkin on olennainen osa tiedon kolmiota. Siihen kuuluu koulutus, tutkimus ja innovaatio. Ne muodostavat tämän kolmion. Ja innovaatio on tietojen muuttamista rahaksi. Sen sijaan tutkimus on olemassa olevien välineiden soveltamista, joten innovaatio sisältää tällaisen sosiaalisen ulottuvuuden. Meidän ponnistelumme pitäisi mennä siihen suuntaan, että edistämme tiedon kolmikantaa. Eurooppahan ei ole mikään eristetty alue maailmankartalla. Euroopan pyst- täytyy pystyä vertaamaan itseään tutkimustoiminnassa, innovaatiotoiminnassa siihen, mitä tapahtuu muualla maailmassa. Koko maailmassa on yli 7 miljoonaa tutkijaa, jotka käyttävät valtavasti aikaa vuodessa päästäkseen eteenpäin tutkimuksessa. 2002 vuodesta on varojen käyttö tutkimukseen lisääntynyt 45 prosentilla ja on sellaisia maita kuin Kiina, Intia, nousevia talouksia, joissa on puolitoista miljoonaa tutkijaa vuosittain lisää, jotka siis suorittavat tutkintonsa. Ja Yhdysvalloissa voimme todeta, että suurin osa tutkimuksesta ja kehityksestä tapahtuu siellä. Siellä on myöskin patenttien osuus suuri, ja mitä Ruva Sartori esittää, että sosiaalisen inhimillisen ulottuvuuden puitteissa tehdään myös selväksi, se, että meillä on oltava perusmahdollisuudet, joilla turvataan Euroopan selvi- selviytyminen. Vidal Quadras. Yes, sir. Niin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa Rova Merkiselle, että olen ollut hiukan yllättynyt hänen kommentistaan, että huolimatta siitä, että hän on sosiaalidemokraatti, hän on yritystoiminnan suosia. Niin kuin tiedätte, Rova Merkkiis, te sosiaalidemokraattina tuette sitä, että on holhoava valtio, joka antaa ihmisille hyviä palveluita, terveydenhuollon koulutuksen alla eläkkeitä julkisella sektorilla ja joka suojelee ihmisiä ja ottaa huomioon ne yhteiskunnan kerrokset, jotka ovat haavoittuvimpia. Valtio siis tarvitsee tähän resursseja runsaita resursseja, ja nämä resurssit tulevat veroista, veroja maksavat yritykset ja työntekijät. Te, siis sosiaalidemokraattina, teidän täytyy todellakin tukea yritystoimintaa ehdottomasti. Ei mitään ongelmaa. Olette hyvin johdonmukainen sosiaalidemokraatti, kun tuette yritystoimintaa. Tämän selkeytyksen jälkeen haluaisin sitten onnitella esittelijää raskaasta työstä. Hän on koonnut yli 300 tarkistusta ja tehnyt 35 kompromissia. Minulle on ilo nähdä, että jotkin tarkistukseni heijastuvat erinäisistä kompromisseista. Olen korostanut eräiden kollegojen kanssa sitä, miten polttopisteen pitää kohdistua pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, koska ne ovat Euroopan talouden selkäranka. Tiedämme, että pienten yritysten menestys on nähty, mitataan sillä, miten ne kasvavat, joten pieni yritys, sen tarkoituksena on tulla keskisuuri yritys. Ja keskisuuren yrityksen tavoitteena on, menestyksen tavoitteena on jonakin päivänä olla suuri yritys. Ja tässä mielessä mielenkiinnolla odotan tuloksia, joita tulee pienten ja keskisuurten yrityksen asetuksesta, joka tulee käsiteltäväksi kilpailun asioiden neuvostossa toukokuussa ja jota varten me teemme sitten oman päätösasemamme. Esittelijä on ottanut esille kommenttejani ne asiat, jotka merkitsevät pitää investoida koulutukseen, ihmisten koulutukseen investoida inhimilliseen pääomaan, mikä on avain innovaatioille yrityksissä – tässä yrity, mietinnössä korotetaan kansalaisten roolia innovaatiossa ja osoitetaan, että innovaatio on asia, joka pitää olla kaikkien ulottuvilla ja se on silta ajatuksen ja sen kaupalliseksi tekemisen välillä. Kuten kollegani Amalia Sartori, joka on meidän varjoistelijamme, olen iloinen siitä, että Rova Merkis pitää yrityksiä – välttämättömänä kumppanina innovaatiostrategiassa. Tämä näkyy kompromisseista, jotka koskevat 1, 7, 32 ja 15. Ajatus ja sen kaupalliseksi tekeminen, siinä tärkeää on yrityksen luominen. Olen iloinen siitä, että tämä olennainen asia, joka on välttämätön meille, että saamme aikaan hyvän mietinnön – on asia, jossa esittelijä myöskin on oikeilla linjoilla. Siksi minua yllätti se, että jostakin kompromisseista, jotka koskevat kohtia 2, 4, 8 ja 10, joissa alkuperäinen viittaus, jossa puhutaan että siitä, että kansalaiset ja yritykset ovat samalla tasolla, ei ole sisällytetty. Mitä tulee sitten sosiaalisen innovaation käsitteeseen? Viime keskustelussa jo sanoin, että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö innovaatiolla olisi sosiaalisia vaikutuksia. Ja tässä mielessä ajattelen myös johdonmukaisuutta. Minä käyttäisin mieluummin innovaatioyhteiskunnan käsitettä, koska se sisällyttää yhteisön, hänen älyllisen kapasiteettinsa, joka on minkä tahansa innovaation perustana, samoin kuin rakenteet, joita yhteiskunnassa on, kuten yritykset, koulut, eh, erilaiset eh, järjestöt, jotka mahdollistavat sen, että yksilö menestyksekkäästi voi kehittää omaa potentiaaliaan. Toivon, että esittelijä pohtii näitä asioita neuvotteluissa ja odotan mielenkiinnolla, mitä tuloksia on nähtävissä seuraavassa kokouksessa, kun Estilä tapaa varjoesittelijät. Äh, Mr. Paska. Kiitoksia ja sitten herra Paskaan. Ďakujem za slovo. Äh, vážený pán predseda, kolegovia, úvodom by som chcel v mene našej skupiny poďakovať. Kiitos puheenjohtaja. Poliittisen ryhmäni nimissä haluaisin kiittää Ruva Merkisiä hänen äh, mietintöluonnoksestaan, mitä innovaatiounioniin tulee. Ja haluaisin tässä kiinnittää erityistä huomiota ää, tieto, Kaikella tällä voisi olla vaikutusta Euroopan nostamiseksi ää, talouskriisistä ja juuri laajakaistan saatavuus on tärkeä edellytys innovaatiokumppanuudelle kaikkialla Euroopassa – ja koska näitä kanavia voidaan avata tai käyttää jäsenvaltioissa näitä valokuitukaapeleita ja sitä kautta laajakaistan saatavuutta ja esimerkiksi vaikkapa terveydenhuollon sähköistäminen on tätä kautta mahdollista. Komission kohtaan seitsemän liittyen vielä yksi huomio. Ja rouva äh, äh, Saveli on tässä saanut inspiraatiota yhdistyneestä kuningaskunnasta ja minä katson, että meidän tulisi käyttää tietojamme arvioidaksemme äh, nämä tämän varojen käytön mahdollisimman perustellusti ja siksi tarvitaan nämä menettelytapoja. Nämä yhdistyneen kuningaskunnan menettelytavat ehkä, ehkä ansaitsisivat erityishuomiota. Kiitoksia sitten herra Kosnoski. Děkuji, pane předsedo. Eh, jako eh, shadow reporter eh, bych chtěl velmi... Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijänä haluaisin kiittää Rouva Merkisiä hänen ponnisteluistaan, kun hän on tässä todella tarkentanut vielä näitä määritelmiä, mitä innovaatiot ovat. Innovaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan tulevaisuudelle. Kilpailukyky riippuu innovaatioista. Niin kuin tässä edellinen puhuja, itsekin haluaisin kiinnittää huomiota tiettyihin kohtiin. Tämä on aika monimutkaista. Ja kun nostamme sosiaaliset innovaatiot esiin ja irrotamme ne asiayhteydestään, yhteydestään, niin pidämme sitä hiukan ongelmallisena. Me meidän ryhmämme haluaisi ehkä käsittää ja määritellä innovaatiota laajemmin. Innovaatioiden tulee aina johtaa elämänlaadun parantamiseen, eikä yhtä mallia tule edistää toisen kustannuksella. Monet yritykset pyrkivät vahvistamaan asemansa markkinoilla – korostamalla sosiaalista ulottuvuutta. Pienet yritykset haluavat kasvaa ja suuret yritykset haluavat kasvaa entisestään. Se, mitä Rova Merkis täällä nyt on osoittanut, esimerkiksi ihan yksittäisten opiskelijoiden tai nuorten toimet, vaikkapa iPhone-puhelimen sovellutusten suhteen, niin tämä on monille ensimmäinen askel innovaatioiden alalla. Arv- toivoisin, että näitä innovaatiosyklejä vahvistettaisiin ja tuettaisiin uutta ajattelua, ajattelua joka johtaa elämän parantamiseen. Kuitenkin koen hiukan ongelmalliseksi sen, että innovaatioiden merkitystä ja roolia korostetaan liikaa. Kyllä varmasti toiminta alhaalta ylöspäin on merkittävämpi moottori kuin avoimet markkinat joissa kaikki mahdolliset aspektit yhdistyvät. Siksi olen hyvin iloinen siitä, että keskustelua on käyty. Ja kyllä tämä asia on huomattavasti vakavampi kuin ehkä alussa arvelimmekaan, koska Tämä kattaa koko joukon toimia. Ja Eurooppa ja sen asema tulevaisuudessa on hyvin riippuvainen innovaatioista. Ja olen valmis tekemään kaikkeni sen suhteen, että tässä mietinnössä entisestään korostetaan innovaatioiden merkitystä. Ja tässä mielessä mielestäni tukisin esittelijää mielelläni tukisin esittelijää eteenpäin. Innovaatioilla on äärimmäisen suuri merkitys tulevaisuudellemme. Kiitoksia sitten herra Van Nistelrooy. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tässä keskustelujen vaiheessa muutama asia on noussut esiin, muutama hyvin keskeinen asia, erityisesti se, että Euroopan, Euroopassa on aikamoinen kuilu ihan perustiedon suhteen. Me investoimme kovasti tutkimukseen, mutta tämän, eh, tästä eh, tutkimusta tulee sitten nousta innovaatioita, mutta tässä me emme ole olleet kovin eh, hyviä. Meidän menettelymme ovat kovin aikaa vieviä, pitkiä. Teknisesti osaamme paljonkin esimerkiksi omassa, omalla alueellani laajakaista on kaikkien käytössä ja kun me voidaan nähdä, mitä esimerkiksi ikääntyvän väestön suhteen tehdään tai, tai terveydenhuollon suhteen tehdään, niin kyllä näitä puutteita ja aukkoja edelleen on. Tarvitaan todellista innovaatiounionia ja tästä täytyisi meidän kyllä nyt vielä aivonystyröitämme hieroa. Meidän tulisi päästä eteenpäin sen suhteen, että 2014-2020 2020 meille tulee uusi tutkimuksen puiteohjelma, uutta lainsäädäntöä aluerahastojen suhteen ja niin edelleen. Ja kaikki nämä asiat liittyvät yhteen ja kun toisella jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tänä vuonna näitä niin asioita otetaan esiin ja jos voisimme tämän mietinnön kautta antaa konkreettisia välineitä käyttöön, niin se olisi hyvää. Minusta tämä nyt vielä hiukan hiukan yleiselle tasolle tämä mietintö, hiukan ikään kuin ilmaan. Ja kun puhutaan sosiaalisista innovaatioista, niin monissa kohdin juuri kysyntä luo sitten myös näitä innovaatioita ja on ikään kuin tässä moottorina ja tar- todelliset tarpeet. Tärkeimmät toimijat ja niiden tuominen yhteen onpa sitten kyse teollisuudesta tai kansalaisista. Äh, teillä oli tämä kolmionne täällä, mutta se, että tämän kolmion nyt korvaatte timantilla, niin tämä menee ehkä mielestäni hiukan nopeasti ja hiukan äh, liian pitkälle. Näin, että suuri osa miet- tarkistuksista on mietintöluonnoksessa ja kompromissitarkistuksissa katettu, mutta viisi kappaletta ei mielestäni heijastu kompromissitarkistuksiin. Ehkä tätä voisimme vielä katsoa meidän tulisi mielestäni tämä asia saattaa todelliseksi lainsäädännöksi, koska muuten se jää vain tyhjäksi sanahelinäksi. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Rouva Carvalho. Just a brief comment Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kommentti sosiaalisesta innovaatiosta ja sen määritelmästä. Sosiaalinen innovaatio on asia, jolla eri ihmiset tarkoittavat eri asioita, kun he puhuvat siitä. Olin ennen parlamentin niin henkilö, joka teki tästä asiasta selvityksen ja tästä käsitteestä, koska minuakin sekoittivat ne eri tavat, joilla tätä käsitettä käytettiin. On ollut erilaisissa työryhmissä ja minun johtopäätökseni on se, että sosiaalinen innovaatio eroaa innovaatiossa, joka koskee sosiaalisia kysymyksiä. Sosiaalinen innovaatio on kysymys siitä, että saadaan nopeita ratkaisuja sosiaalisiin kysymyksiin, joita saadaan aikaan eh, ratkaisuja uusiin ongelmiin, kuten ikääntymiseen, niin että on voimakkaita turvaverkkoja, jotka ovat kansalaisyhteiskunnassa, kuten eh, hyvän tekeväisyys, sellaiset säätiöt. Eh, kansalaisyhteiskunta on joustava ja joustava ja epäbyrokraattinen kansalaisyhteiskunta pystyy antamaan ratkaisuja sosiaalisiin kysymyksiin kysymys ei ole pelkästään innovatiivisista ratkaisuista, vaan siitä, millä tavoin ratkaisut tehdään sosiaalisiin verkostojen perustuen siihen, miten sosiaaliset verkostot osaltaan voivat antaa panoksensa sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseen. Tämä on pääasiassa se määritelmä, jota useimmiten käytetään akateemisissa piireissä. Tätä käytetään laajalti Isossa Britanniassa, Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Ja tietyllä, tietyllä mielessä on hyvä sopia siitä, <clears throat> mitä me tarkoitamme sosiaalisella innovaatiolla, että emme puhu eri asioista, kun puhumme sosiaalista innovaatioista. Olen tehnyt tarkistuksen tässä hengessä esittelijälle ja kiitän siitä, että hän on valmis hyväksymään sen kompromissitarkistukseen. Frau Obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero pedir desculpa porque cheguei já a meio deste... Minä haluaisin pyytää anteeksi koska tulin aika myöhään mukaan tähän keskusteluun. Ja puheenvuoroni tulee olemaan tietysti lyhyt. Olin toisessa kokouksessa, enkä tietysti pysty jakamaan itseäni kahteen osaan, joten en pystynyt tulemaan tänne ajoissa. Täällä on kysymys hyvin tärkeästä keskustelusta tämän mietinnön yhteydessä ja siksi haluaisinkin todeta, että kollega Merkisin luonnos on täydellinen esitys. Totta kai meidän pitää huolehtia siitä, että saamme innovaatioiden Euroopan. Siksi haluan tehdä selväksi, että tuen tätä mietintöä. Tietysti pitää myös tehdä kompromisseja, mutta haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että olen täysin yhtä mieltä siitä, että innovaatioiden pitää koskea kaikkia, niiden pitää kattaa kaikki ei pidä varmaankaan toistaa sitä, mitä kollega Carvalho sanoi. Tuen täysin sosialistia innovaatioita. Siis kysymys on todellakin sosiaalista innovaatiosta, ei innovaatioyhteiskunnasta. Tämä on aivan eri asia. Kolletkaan puhuivat tästä. Ja jos me nyt haluaisimme rajoittaa tätä, emmekä enää haluaisi ottaa vastaan haastetta, joka sisältyy todellisiin ongelmiin, se ei riittäisi. Ja tämä nousee esille myös näistä tarkistuksista, joita on tehty. Minusta kompromissitarkistukset ovat hyväksyttäviä. Ja meidän tulisi, kuten sanottu, puhua sosiaalisista innovaatioista. Ja ehkä myös innovaatioista, jotka koskevat henkilöä. Lopuksi. Minusta näyttäisi olevan niin, että tässä on vaara siitä, että meidät nähdään hyvin vähän innovatiivisina. Kysymys on siitä, että meidän pitää kenties valita ikivihreän puun tai sellaisen puun välille, joka aika jo pudottaa lehtensä. Meidän on siis huolehdittava siitä, että sana innovaatioita aikaa, koska muuten meillä ei ole perustaa tulevaisuudelle. Kiitoksia ja komissio saa vielä lyhyesti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että aika on vähän. Ja tärkeä viesti, jonka haluan välittää, on se, että merkisin mietintö on kovin rikas ja komissio tukee sitä. Siellä on myös hyvin sisältörikkaita tarkistuksia. Korostaisin muutamia seikkoja, jotka ovat tärkeitä komission näkökulmasta, jotka mainittiin täällä eri sanoin. Puiteolosuhteet, jotka ovat jo merkisin huomioimia, pääoman saanti, julkiset hankinnat, Tsukalas ja Merkes nostivat nämä kysymykset esille. Sartori taisi ja vielä Quadras taisivat todeta tarkistuksissaan sen, kuinka tärkeätä innovaatio on myös lainsäädännön näkökulmasta. Tämä on komissiolle tärkeää. Sosiaaliset innovaatiot, siihen en nyt puutut sen enempää. Tarkistus Hatsimar Kaakkisilta äh, käske, käskittelee sitä, että pitäisi määritellä sosiaaliset innovaatiot äh, komissio on päättänyt olla hyvin pragmaattinen ja toimia niin, että otetaan käyttöön indikaattoreita, joita vaaditaan tarkistuksissa, eli arvioidaan innovaation vaikutuksia. Ja sellaisia indikaattoreita otettaisiin käyttöön niin, että politiikan täytäntöönpanijat voisivat määritellä hyvää innovaatiopolitiikkaa. Olemme hieman huolissamme siitä mietinnön osasta, jossa todetaan, että on tarpeen PK-yrityksille saada takeita, takuita. Toki lainoja on vaadittu ennenkin, mutta kysyntä ei oikeastaan ole minkäänlaisille takuille ja ei ole merkkejä siitä, että niitä vaadittaisiin, mutta toki uusissa strategisissa puitteissa tällekin olisi tilaa. Ja vielä loppuun loppuun muutama sana innovaatioista ja yliopistoista ja yrittäjyydestä. Totta kai tämä on äärimmäisen tärkeää. Niin kuin sanoitte, nämä eivät ole erillisiä kysymyksiä, vaan ne pitäisi nähdä ikään kuin kolmiona tai timanttina, niin kuin esitteli halusi asian ilmaista. Tämä on tärkeää myös komissiolle. Tästä olisi paljonkin puhuttavaa. Pieni harmittelu siitä, että mietinnössä ei mainita järkevää verotus, konsolidointia. Kansallisissa budjeteissa ei ole toimittu niin, että innovaatio- ja tutkimusbudjetit olisivat pysyneet ennallaan, vaan pikemminkin siellä on tehty leikkauksia. Toivon, että tämä parlamentti voi yhtyä tähän näkemykseen, kuinka tärkeää olisi pitää kiinni näistä budjeteista. Sartorin kommentti mainitsi tämän asianmukainen budjetti on oltava innovaatioiden tukena, julkinen tuki. Kiitoksia esittelijälle ja kiitos myös tarkistuksista. Merci. Kiitoksia. Sitten vielä eh, Rouva eh, Merkis, olkaa hyvä. Kiitos kollegat. Eh, kiitos näistä hyvin arvokkaista huomioistanne. Sitä tietää, että lähestymistapa on todella onnistunut, jos joku toisesta poliittisesta ryhmästä voi kristallinkirkkaasti selvittää, mikä toisen tässä tapauksessa minun poliittinen filosofiani on. Kiitän tästä siis ja olen täysin samaa mieltä kanssanne. Joskus meillä on ideologiaeroja ja jotkut katsovat, että minun poliittinen suuntaukseni osaa vain kuluttaa rahaa eikä sitä tehdä, mutta kiitos todella, että valaisitte tätä asiaa minulle vielä entuudestaan. No niin, hyvät kollegat. Keskustelu on ollut erittäin eläväistä, ennen kaikkea yhdestä kysymyksestä, yhdestä asiasta, josta on keskusteltu. Ja Kyllä me varmasti olemme hyvin, hyvin pitkälti täysin samoilla linjoilla, koska olemme puhuneet yksinomaan sosiaalisista innovaatioista, emmekä ehkä niiden kohdalta ole päässeet täydelliseen konsensukseen, mutta kaikesta muusta voinemme sopia. En koskaan ole tarkoittanut sosiaalisten innovaatioiden kohdalta sitä, että, ne, että niiden vaikutukset olisivat sosiaalisia. Olen Carvaljon kanssa samaa mieltä sitä, että kyse on prosesseista, ei sosiaaliasioista eikä sosiaalisista vaikutuksista, vaan kyse on sosiaalisista prosesseista, sitä, että toimitaan ryhmänä. Mutta jos tämä on hankalaa, niin olen valmis todella määrittelemään sosiaaliset innovaatiot muuttaa ja antamaan niille uuden nimen. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa siitä, herra Tosinoski, älkäämme tukeko vain yhtä alaa innovaatioista, tukekaamme niitä kaikkia. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Ja yksi muutosesitys todella osoittaa, että kaikkia näitä elementtejä tarvitaan menestyksen avaimena. Tämähän nyt on innovaatioiden äh, tasapainoa. Kaikki elementit on saatava kohdalleen ennen kuin menestystä voi markkinoilla saada. Kyllä tuen komission linjaa. Tarvitaan teollisuuspolitiikkaa. Rova Sartori, olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että sitäkin tarvitaan ja tätä lippulaivaa aloitetta teollisuuspolitiikasta tuen aivan täysin. Nämä asiat kulkevat aivan käsi kädessä. korostakamme tätä entuudestaan ja tarvitaan nämä äh, voimakkaat teolliset rakenteet, äh, ei vain yhdeltä äh, osalta, vaan kaikilta osin. Tätä olen valmis entisestään vielä entistä enemmän korostamaan. Ja sitten olen pyrkinyt kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja lopetan ihan kohta puheenjohtaja niin ymmärrän, että tarvitaan kaikki nämä eri elementit. Ja hyvät kollegat, jos tästä nyt ö, ö, verotuskonsolidointi on jätetty ulkopuolelle, niin meillä on varjoesittelyiden kokous vielä ensi viikolla. Keskustellaan tästä ja ehkä päässäkin saadaan tähän vielä sovitettua. Kiitos. No niin, kiitoksia Rova Merkies. Kiitos myös tarjouksesta vielä näiden avoinna olevien kysymysten kohdalla pyrkiä äh, hyvään lopputulokseen. Tämä esityslistan kohta on näin saatu käsiteltyä. Tuo, muistutan, että 12. huhtikuuta toimitetaan äänestys ja toivottavasti lopputulos on sitten hyvä. Nyt siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi komission jäsen Vassiliun vieraksemme. Hän ei ole meille ehkä niin tuttu vieras kuin muut komission jäsenet. Tämä liittyy hänen vastuualueestaan, mutta yhden alueen kohdalla teemme läheistä yhteistyötä Tämä liittyy EIT, teknologiainstituuttiin, innovaatio- ja teknologiainstituuttiin. Sitä ei tarvitse sen kummemmin esitellä, eikä myöskään komission jäsentä, joka nyt saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, rouva Vasiliu. Uh, thank you very much, uh, President Raul. Kiitos puheenjohtaja Roil, arvoisat jäsenet. On todella mukava olla täällä ja puhua asiasta, joka kiinnostaa minua erityisen paljon, nimittäin Euroopan innovaatio- ja teknologia-instituutti, eli EIT. EIT on eräs niistä hankkeista, jotka pystyvät muokkaamaan tulevaisuuttamme. Sillä on potilisuutta saada aikaan huomattavaa muutosta Euroopan innovaatiomaisemassa edistämällä uutta innovaation hallintaa Euroopassa. Minun mielestäni EIT heijastelee sitä tapaa, jolla me eurooppalaiset tartumme innovaation haasteeseen. Integroitu, integroituina yhdestä kohti yhteistä tavoitetta, mutta kuitenkin tarpeeksi joustavana kunnioittaaksemme toimijoiden erilaisuutta. Viimeisten vuosien aikana EIT on kasvanut ajatuksesta konkreettiseksi todellisuudeksi. Tiedän, että jotkut teistä tässä valiokunnassa ovat aktiivisesti osallistuneet perustan luomisessa. Haluan kiittää teitä tänään. EIT saattaa vielä olla pieni kasvi, mutta kasvi, joka nopeasti kasvaa ja jatkuvasti. Nyt meidän täytyy jatkaa sen hoivaamista ja pian voimme sitten korjata hedelmät. Tänään me olemme luoneet uuden ja innovatiivisen EIT-yhteisön, jossa strategisen suunnan antaa johtokunta EITn toimistossa – ja innovatiivista työtä tehdään kentällä kolmessa ytimessä, niin sanotuissa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, KIC. -t. Nämä KIC tuovat yhteen rakenteellisia yksityisen julkisen tahon kumppanuksia, Euroopan luovimpia voimia teollisuudesta, korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta alueilla, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä meidän yhteiselle tulevaisuudellemme. Meillä on kolme KICtä. Yksi koskee kestävää energiaa, KIC Inno Energy, kun me sitä nimitämme ilmastonmuutoksen KIC, ja tieto- ja viestintekniikan yhteisö, joka toimii näissä tieto- ja viestintekniikan laboratorioissa. Vain kymmenen kuukauden kuluttua ajattelin sitä, että se on kovin lyhyt aika näin mutkikkaille asioille. Nämä asiat eivät ole pelkästään lupauksia, ne ovat jo toiminnassa. Ja näiden koiseiden kautta me olemme luoneet ainutlaatuisen eurooppalaisen mallin vuorovaikutukselle tiedon kolmion toimijoille. Ensinnäkin nämä koiseet luovat uusia yritysmahdollisuuksia edistämällä yrityskulttuuria. Esimerkiksi InnoEnergy KIC suunnittelee noin 20 uuden yrityksen syntymistä vuosina 2011 vuoteen 2013. Hallinnassaan nämä eri KIC ovat voimakkaasti saaneet kimokken noudattaa tällaista liiketoiminnan logiikkaa. Ne on luotu erillisenä oikeudellisena yksikköinä, jolla on selkeä hallintollinen rakente ja päätoiminen johtaja. Tämä on hyvin huomattava irtautuminen perinteisestä monikumppanuuslähestymistavasta, jossa on löyhää yhteistyötä. Tavoitteenamme on houkutella liikealan yhteisön mukaan ja varmistaa, että se on voimakkaasti mukana. EU antaa vain 25 prosenttia näiden KICiden kokonaisbudjetista. Tämä on voimakas kinno, kimmoke niille hakkia rahaa muista lähteistä, erityisesti yksityisiltä investoijilta. Toiseksi, koiset eivät ole pelkkiä virtuaalisia verkostoja. Niillä on voimakas maantieteellinen perusta. Ne ovat ankkuroituneet loukallisiin ja alueellisiin, paikallisiin ja alueellisiin yhteisöihin. Jokainen KIC muodostuu viidestä kuuteen alueellisista keskuksesta, jotka ovat alueellisia keskuksia, joissa on mukana akateemisia ja tutkimuslaitoksia, samoin kuin yrityksiä, jotka käsittelevät tiettyjä ala-aiheita tämän koiseen kokonaisaiheen puitteissa. Näiden kolmen C puitteissa on kuusi tällaista aluekeskusta Barcelonasta Berliiniin ja Tukholmasta Slesiaan. Nämä aluekeskukset pystyvät muodostumaan maailmanlaajuisiksi maailmantason innovatiivisiksi klustereiksi. Kolmanneksi, koitseet antavat voimaa ihmisille koulutuksen kautta mikä on tämän mallin uusi piirre. Koulutus on usein puuttuva tekijä perinteisissä kumppanuuksissa tutkimuksen ja yritysten välillä. Koiseiden myötä ensimmäistä kertaa me ehdotamme, että tätä tiedon kolmiota muokataan ottamalla mukaan täysin sen kolme osatekijää, tutkimus, innovaatio ja korkeakoulutus. Koiseet ovat edistäneet, kehittäneet koulutusohjelmia yhdessä akateemisten ja liike-elämän kumppaneiden kanssa, masterskursseja, tehtoriohjelmia, kesäkouluja. Esimerkiksi KIC Inno Energy yksistään suunnittelee kouluttavansa lähes 2000 opiskelijaa, jatko-opiskelijaa ja ammattilaista, jotka ovat työelämässä viimeisten tulevien kolmen vuoden aikana. Tämä KIC käynnistää tämän vuoden syksyllä master-ohjelmansa ja kaksi muuta ohjelmaa seuraa ensi vuonna. Nämä uudet ohjelmat keskivät teknisiin taitoihin, mutta myös yrittäjyyteen ja yritysten kehittämiseen. Ne edistävät liikkuvuutta eri kumppaneiden kesken saman koiseen sisällä, yrityksissä tarjottavilla harjoittelumahdollisuuksilla tai kumppanuilla yliopistojen kesken. Tavoitteena on antaa nuorille mielille oikeita taitoja, oikeaa tietoja mutkikkailla alat ylittävillä kentillä ja tätä kautta kehittää uutta innovatiivista kapasiteettia Euroopassa ja vasta paremmin työmarkkinoiden vaatimuksiin. Tämä on myös avainasia, jos me haluamme muuttaa suhtautumista nuorten piirissä ja jos me haluamme antaa palkkiota siitä, tukea sitä, että ihmiset ovat yrittäjiksi. Mutta koisen lisäksi Euroopan innovaatioteknologiainstituutti on myös hyvin pitkälti elävä organisaatio. Sen toimistot ovat jo lähes vuoden olleet käy toiminnassa Budapestissa. Henkilöstä on rekrytoitu ja vuoden loppuun mennessä instituutti on saavuttanut täyden toimintanopeuden. Sitten EIT-säätiö. Se on nyt aloittanut työnsä, kuten olisi suunniteltu EIT-asetuksessa. Säätiö on myös eräs innovatiivinen elementti EITn mallissa, ja se on ensimmäinen laatuaan EUn puitteissa. Se auttaa EITtä ja viime kädessä myös KICtä houkuttelemaan rahoitusta yksityiseltä sektorilta. Olin hyvin iloinen todetessani, että säätiön johtokunta muodostuu hyvin pätevistä ja kokeneista henkilöistä ja sitä johtaa Christian Jorquin, joka on Solvay-yhtiön toimitusjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, sanon alussa, että EIT on kasvi, joka kasvaa. Mutta meidän tehtävämme on nyt saada se kukkimaan. Eräs tämän valiokunnan jäsen äskettäin totesi, salikaa minun ottaa esille muutama asia, joita minä pidän ratkaisevan tärkeinä EITen tulevaisuudelle. Joulukuuhun mennessä tulen toimittamaan teille ensimmäisen strategisen innovaatiosuunnitelman, jossa hahmotellaan EITn prioriteetit ja tavoitteet seuraavalle seitsemälle vuodelle. Siitä tulee olemaan ratkaisevan tärkeä, silloin ratkaisevan tärkeä väline, jotta määritellään temaattiset polttopisteet koiseille tulevaisuudessa, samoin kuin strategiset toimit, joita EIT tulee se kehitellä seuraavien vuosien aikana. Aikomuksena on myös esittää teille esitystä, jolla muutetaan EIT-asetusta siinä määrin kuin se on tarpeen. Tietysti lähden liikkeelle kokemuksista ja siitä, mitä on opittu ensimmäiseltä KIC-kierrokselta, jotta saadaan aikaan tarvittavat muutokset niin, että mallista tulee vieläkin tehokkaampi. Luotan pitkälti tämän valiokunnan tukeen näissä toimissa niin, että me yhdessä voimme muokata EITn tulevaisuutta. Sen lisäksi tänä vuonna on ratkaisevaa myös EITn osalta se, miten saamme aikaan monivuotisen rahoituskehyksen ja yhteisen strategisen puitteen tutkimukselle ja innovaatiolle, jota kollegani komission sen Kyokan Quinn on esittänyt. Minä uskon, että EITen asema yhteisessä strategisessa puitteissa edistää synergian kehittämistä ja antaa johdonmukaisemman EUn innovaatiomaiseman. Sen lisäksi EIT selkeästi saa lisää näkyvyyttä ja hyötyy läheisemmistä suhteista muihin EUn rahoituslähteisiin. Tästä syystä minä tuen tätä lähestymistapaa. Me meidän kuitenkin pitää pitää mielessämme lisäarvo, joka EITllä on uudistetussa EUn innovaatio- ja korkeakoulumaisemassa. EIT voi erityisesti vaikuttaa vain silloin, jos se pysyy joustavana instituutiona – jota ei laiteta perinteisten rahoitusmekanismien pakkopaitaan. Kuten tiedätte, EITlle on tyypillistä korkean tason joustavuus ja riippumattomuus. Se noudattaa lähestymistapaa, joka on perustuu tule- tuloksiin ja yritystoimintaan, ja tätä kautta KIC ovat houkuttelevampia yksityiselle sektorille. Sen hallintorakenteet ovat keveät ja joustavat, ja sillä on keveät rahoitussäännöt. Ei ole tarkoitus asettaa lisärasituksia koiseille, jotka tekisivät niistä vähemmän houkuttelevia ja mikä olisi myöskin koko EITn tarkoituksen vastaista. Tässä mielessä harjoitan läheistä yhteistyötä komission sen Georgan Quinnin kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että voi luottaa myös tämän valiokunnan jäsenten asiantuntemukseen määriteltäessä nokkelaa tapaa rahoitukselle jota EIT saisi, joka säilyttäisi joustavuuden ja riippumattomuuden, jotka ovat välttämättömiä sen menestykselle. Olemme nyt tulossa ratkaisevan tärkeään vaiheeseen EITn tulevaisuudessa. Kuten sanoin kolmelle KIC-johtajalle, joka tapasi viime viikolla, nyt kun käynnistymisvaihe on ohitse, on ratkaisevan tärkeä tulosten tuottamisen vaihe. Luotan voimakkaaseen yhteistyöhön tulevina kuukausina ja poliittiseen tukeenne, jolla varmistetaan EITn tulevaisuus, sen strategia ja sen tuleva rahoitus. Kiitos, herra puheenjohtaja. Rouva komission jäsen, kiitän teitä mitä sydämellisimmin ja toteaisin, että tämä valiokunta erittäin hyvän tahtoisesti ja suurella kiinnostuksella on aina seurannut EI teen kehitystä ja toimintaa. Joillain meistä oli tilaisuus vastikään Budapestissa äh, nähdä EIT vielä omin silmin ja se on hyvin jännittävä hanke mielestämme. Nyt on kuitenkin kollegojen vuoro. Heistä ensimmäisenä kollega Ryby. Minulla on täällä kuusi puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että esitätte lyhyitä ja fiksuja kysymyksiä. Ja sitten komission jäsenelle jää vielä aikaa vastatakin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluan kiittää komission jäsentä sydämellisesti. Minulla ei ole kysymystä. Minulla olisi itse asiassa pyyntö. EIT on nyt aloittanut työnsä oikein hyvin ja kyse on nyt siitä, että se tieto ja taito, jota olemme tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta saaneet äh, saataisiin käyttöön myös muilla aloilla, esimerkiksi mm, koulutuksessa ja opetuksessa niin, että opettajat, eri toimijat yrityksissä, tutkijat saisivat kaiken tämän tiedon todella käyttöön. Voitaisiinko ehkä muodostaa tai luonnostella uusi tiedotusstrategia, e, jo, joka johtaisi ehkä siihen, että saadaan todellista aitoa hyötyä tästä. Tästä olisi myös koulutukselle erinomaista hyötyä. Kiitoksia sitten kollegat Sukalas. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission jäsentä paikallaolosta. Olen iloinen nähdessäni, että komission jäsen joka vastaa koulutuksesta, huolehtii myös tästä instituutista, EITstä. Itse olin, olen ymmärtänyt, että tämä on nimenomaan innovaatioinstituutti ja teknologiainstituutti. Olen seurannut jo edellisen puheenjohtajan kaudella kehitystä. Ja nyt ilokseni voin todeta, että asiat ovat edenneet. Tämä ei koske pelkästään opetusta, vaan myös kulttuuria. Ongelmat, joita me tällä hetkellä Euroopassa joudumme kohtaamaan, ovat sellaisia, että – maailmanlaajuisesti meidän on hyvin vaikeaa oikeaa määräisesti toteuttaa innovaatioita. Kun ajatellaan pioneerina toimimista, jonkinlaisessa eturintamassa toimimista innovaatioissa, niin tämä ei aina tietenkään ole ollut helppoa. Yhdysvalloissa, Obaman suojeluksessa tällaisia Hankkeita on, on melkomoinen määrä, niin ikään myös Kiinassa. Ja patenttien myöntäminen edelleenkin on Yhdysvalloissa huomattavasti yleisempää. Noin 50 prosenttia patenteista myönnetään sinne. Meillä on EUn strategia 2020, joka on jatkoa Lissabonin strategi- strategialle ja se on kyllä meille mahdollisuus lisätä vauhtia. Eurooppa on häviämässä kilpailun äh, kilpailijoilleen. Kiitoksia sitten kollega Van Nistelrooy. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Mukava, että olette tullut vieraaksemme ja saatoitte kertoa meille, että komissiokollegio toimii hyvin kollegiaalisella tavalla. Minulla olisi tässä huomio meidän valiokuntamme hyvin vaikeassa vaiheessa eh, IT-tä tuki on aina tukenut. Eh, halusimme juuri lisätä tämän eh, innovaatioulottuvuuden eiten työhön. Tämähän oli parlamentin aloite ja hyvä aloite olikin. Kysymykseni Eh, kyllä siellä moottoriteillä on kovasti kiireistä, niin kuin herra Tsukalas eh, totesi, ja paljon eh, liikennettä ja kehitys on aivan valtavan nopeaa. Meillä on koko joukko näitä huippututkimusyksiköitä ja nyt komission jäsen sanoi, että haluamme olla riippumattomia itsenäisiä. Haluamme, että toimintamme on tällä pohjalla. Toisaalta kuitenkin näemme, kun katsotaan koko kirjoa, koko välinekirjoa, seitsemäs puiteohjelmaa, yhteiset teknologia-aloitteet, foorumit ja niin edelleen. Näemme, että kyllä tässä tiettyä päällekkäisyyttäkin ehkä on, tai kaksi kertaa tehdään sama työ. Eikö näitä tulisi pikemminkin koordinoida yhteen kuin pitää toisistaan irrallaan ja itsenäisinä, koska muuten samaa aktiviteettia tehdään moneen kertaan, samoja toimia toteutetaan moneen kertaan. Sitten Rova Merkis. Uh, Kiitos komission jäsenet, että olette paikalla. Melkomoinen sattuma, että tulette juuri siihen aikaan, kun puhumme innovaatiounionista. Kysymykseni kuuluukin, kuinka teidän ajattelutapanne mukaan EIT linjautuu niiden tavoitteiden kanssa, joita meillä on innovaatiounionille. Siinähän nimenomaan huomioidaan suuret yhteiskunnalliset haasteet ja tästä keskustellaan mietinnössä. Periaatteessa me toteamme, että niitä on kolme. Sitten kumppanuussuhteissamme meidän täytyy huomioida nämä suuret haasteet. Kun katson EITtä, niin eivät nämä ole niitä isoja yhteiskunnallisia haasteita. Te olette valinneet tärkeitä teemoja, mutta ne eivät ole näitä samoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Eli tieto- ja viestintäteknologia ja tietysti globaalit haasteet. Miten nämä KIC linjautuvat ja tietysti jos ne linjautuisivat hyvin, niin se olisi tervetullutta minun näkökulmastani. Miten näette, että EIT suhtautuu monivuotisiin puitteisiin? Mitä se tarkoittaa, kun sanotte, että sillä täytyy saada hyvät resurssit? Ja viimeiseksi, innovaatioita ei voi ennakoida, niitä ei voi ennustella. Mitä joustavammin toimii, niin sitä parempi, sitä helpompi on nopeuttaa innovointia. Meillä on oltava joustavia välineitä, joustavia tapoja edetä asiassa. Minusta EIT ei ole vielä osoittanut tätä joustavuutta. On ollut kovin vaikeaa saada tätä uutta ajatusta liikkeelle, mutta ainahan on niin, että jos katsotaan tätä painovoiman lakia, niin, niin ensimmäinen liikkeelle lähtö, nytkähdys on se vaikein. Kenties voisitte tätä hieman vielä laajentaa sitten kun se on päässyt todella vauhtiin, niin miten varmistetaan, että joustavuus toteutuu niin, että ei tarvitse palata enää tähän ensimmäiseen tahmeuden kauteen? Romano Jonan Sipli. Eh, hvala lijepa, gospa komisarka, <clears throat> za vašu predstavit. Niin, komission jäsen. Kiitos esityksestä. Minä olin varjoesittelijänä tässä asiassa kansanpuolueryhmän nimissä ja haluaisin todella nähdä, että tämä instituutti pääsisi elämään toisi tuloksia jo lähitulevaisuudessa. Mä olisin muutama kysymys teille. Mainitsitte, että joulukuuhun mennessä estätte ensimmäisen yhteisen strategisen suunnitelman tai puitteet. Nyt meillä on erityisiä ajatuksia Ajatelen strategiaa 2020, joka koskee kaikkea näitä kolmea KIC EITen puitteissa. Miten te näette EITen tällä tiekartalla ajatellen strategisia näkemyksiä vuoteen 2050 saakka? Te sanoitte, toinen kysymys, että tekisitte esityksen, jolla muutetaan asetusta, joka koskee EITtä tarvittaessa. Voitteko nyt jo kertoa tästä jotakin, mitä pitää muuttaa? Ja kolmas kysymys, EITen puitteissa on 16 tällaista alueellista keskusta, ja haluaisin kuulla tei, voisiko kertoa enemmän näiden keskusten maantieteellisestä jakaumasta. Ja sitten vielä, mikä on instituution alueellinen jakautuminen, miten yliopistot, yritykset ovat mukana EIT-toiminnassa, mikä on niiden panos, miten, miten ne ovat sijoittuneet. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy olemme puhuneet täällä IT-lainsäädännöstä, pitäisi olla jokin merkki, jonka instituutiot voisivat saada vapaaehtoisella pohjalla – tällaisena lisämerkintänä, joka merkitsee sitä, että ne tarvitsevat koulutusta tietyllä tasolla. Miten tämä ajatus on edennyt? Kiitoksia. Ehkäpä vielä lisäisin kysymyksen, koska EIT, rouva, puheenjohtaja, rouva komission jäsen, on varmasti yksi kaikkein kiinnostavimmista hankkeista, joita meillä käynnissä on. Äsken meiltä tai teiltä juuri kysyttiin, miten sitä voidaan kehittää eteenpäin. Onko teillä jo käsitystä rahoituksesta? En minä nyt mitään tarkkoja summia teiltä odota, mutta onko teidän käsityksenne mukaan tarvetta määrärahojen lisäykselle seuraavalla kaudella vai ei? Meidän olisi tämä kiinnostavaa tietää, jotta voisimme tiettyjä määrärahasiirtoja mahdollisesti valmistella tai ainakin pohtia. Sitten vielä lopuksi Rouva Karvaalio. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle sen siitä, että olette tullut vieraaksemme. Pahoittelen, että en ollut koko ajan paikalla. Olen varjoesittelijä tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman rahoituksen suhteen, joten minulla jouduin olemaan myös tässä budjettivaliokunnassa. Haluan äh, komission jäsen Vasililta onnitella siitä, että EITn ensiaskeleet ovat olleet hyvin menestyksekkäät. EIT on kiinnostava ajatus ja todella nämä ensiaskeleet ovat äh, menneet oikeaan suuntaan, mutta hetki on hyvin kriittinen, koska nyt EIT voi kasvaa ja ö, äh, vahvistua tai sitten ei. Parlamentti on päättänyt varsin tärkeistä asiakirjoista. Päätämme juuri tulevasta talousarviosta sekä strategiasta puiteohjelman suhteen sekä suhteesta puiteohjelman sekä EITen välillä ja tämä valiokunta ja parlamentti ylipäätään antaa panoksensa, haluaa antaa panoksensa EITn konsolidoimiseksi. Ja komissio voisi todella luoda, perustaa tällaisen e, niin, me olemme siis tässä valiokunnassa perustaneet tällaisen eiteen ystävät-ryhmän, jota minulla on kunnia johtaa. Ja keskustelut ovat käynnissä ja kaikki kollegat ovat tervetulleita mukaan näihin keskusteluihin, jotta löydetään tulevaisuuden ratkaisuja EITen suhteen, erityisesti sen rahoituksen suhteen. Kollegamme eh, Karika Pojedon mietintö, jossa puhutaan tulevasta rahoituskehyksestä, on myös otettu huomioon EIT-rahoitus vuoden 2013 jälkeen, joten paitsi ITRE-valiokunta, myös muut Euroopan parlamentin valiokunnat ovat sitoutuneet tukemaan EIT-tä sen työssä niin, että voimme antaa panoksemme innovaatioille ja Euroopan unionin kilpailukyvylle, ja voitte luottaa meihin tulevaisuudessakin, mitä EIT tulee. Kiitos. So, das eine Reihe von... Tässä koko joukko kysymyksiä, ehdotuksia ja nyt teillä rouva komission jäsen on tilaisuus vastata ja kertoa omista ajatuksistanne. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos herra Roil. Niin, haluaisin aloittaa kiittämällä rouva Karvaljoa, koska hän suostui johtamaan tätä EITen ystävien kokousta – Tämä ryhmä tietysti on avoin kenelle tahansa, joka on kiinnostunut asiasta ja joka haluaa tietää enemmän EITstä ja joka haluaa auttaa EITtä kasvamaan. Meillä on ollut tähän mennessä sama viikko sitten, mutta jo nyt suunnittelemme seuraavaa kokousta joskus toukokuun lopussa. Tuon kokouksen aikana aion pyytää kolmen KICn johtajaa tulemaan paikalle tapaamaan Eiten ystävät niin, että saadaan avointa keskustelua heidän kanssaan siitä, missä he ovat menossa, mihin päin ollaan menossa, miten edistystä on tapahtunut. On tärkeää, että on tällaista vuorovaikutusta henkilöiden kanssa, jotka ovat vastuussa näistä koiseista. Tietysti annan teidän tietää hyvin pian, milloin kokous pidetään. Niin, Minusta meidän täytyy tehdä ero kaikkien rinnakkaisten aloitteiden suhteen, joita on olemassa. Ja ajatella sitä, mikä on eiten erityinen luonne. Minä jo alkupuheenvuorossani totesin, että ensimmäisen kerran koulutus, korkeakoulutus on mukana kumppanuudessa. Minusta tämä on erittäin tärkeää ajatellen tavoitteiden saavuttamista, jotka on asetettu strategiassa 2020. Koulutus, niin kuin tiedätte, on strategian ytimessä. Yksi tapa saavuttaa tämä on antaa sysäys erinomaisuudelle. Niin, haluaisin sanoa, että olen yhtä siinä, mitä herrat Sukala sanoi. Totta kai me Euroopassa olemme jääneet jälkeen aika voimakkaastikin nimenomaan innovaatioiden ja tutkimuksen alueella, mutta juuri tämähän on eräs tapa voimakkaammin korostaa tätä asiaa, jos me nyt pyydämme hallituksia tekemään säästöjä kansallisissa talouksissa. Olemme kuitenkin todenneet, että kolmella alueella pitäisi investointeja lisätä, nimittäin innovaatioissa, tutkimuksessa ja koulutuksessa. Koulutus tietysti tämä tapahtuu kaikilla tasoilla, mutta EITn erityinen pyrkimyshän on ensisijaisesti kääntyä korkeakoulujen suuntaan. Haluaisin kuitenkin hiukan nyt sitten ottaa etäisyyttä siihen, mitä Rovan Merki sanoi yhteiskunnallisista haasteista. Minusta nämä kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä, KIC, pyrkii ratkaisemaan ja tarttumaan hyvin tärkeisiin yhteiskunnan haasteisiin, koska energia, ennen kaikkea näinä aikoina, nyt Japanin tapahtumien jälkeen on noussut suureksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi. Ilmastonmuutos on myös sitä. Ja EITssä me uskomme, että tärkeimpiä välineitä se on myöskin koulutuksessa, koska asia, jota pyydän tieto- ja viestitekniikan laboratoriokeskusta eit puuttumaan asiaan, koska katson, että näiden koiseiden tulisi ottaa koulutuksen opetussuunnitelmiin mukaan myöskin tieto- ja viestintätekniikka. Se on hyvin tärkeää, on tärkeää antaa tällainen sysäys koulutusjärjestelmille. Mitä tulee sitten tulevaisuuteen? Eiten johtokunta tekee esityksiä siitä, miten monta osaamis- ja innovaatioyhteisöä he halutaan saada, millä alueilla. Ja Nämä on tietysti sisällytetty sitten tähän strategiseen innovaatiosuunnitelmaan, joka esitetään komissiolle toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Ja komissio sitten katsoo, onko niin, että kaikki ehdotetut esitykset ovat hyviä ja täyttävät myöskin yhteiskunnalliset haasteet, koska tämä on yksi EITn olennaisia rooleja. Me esittelemme strategianne teille ja neuvostolle, ja silloin te tietysti käytte keskustelua siitä meidän kanssamme. Tällä välin meillä pitäisi olla tällaista avointa kuulemista, joka tulee käynnistymään huhtikuussa ja päättymään kesäkuussa. Ja minä uskoakseni olen huolestunut siitä, että teidät kaikki kutsutaan ja olen totta kai kiinnostunut kuulemaan teidän näkemyksenne eiten tulevaisuudesta – ja siitä, millä alueelle toimintaa pitäisi laajentaa. Henkilökohtainen näkemykseni on, että meidän ei tulisi laajemmin lisätä suuria osaamis- ja innovaatioyhteisöjä. Me em, meidän pitäisi saada lisää kymmentä tällaista KICtä, koska minusta on pidettävä edettävä vakavasti, vakaasti ja tasaisesti ja voimakkaasti. Muutama KIC lisää, mutta ei liian monta, niin että todella voimme olettaa eh, erinomaista osaamisen tasoa, mikä on se, mitä me toivomme. Mitä muutoksia minä sitten tulen esittämään? Riippuu arvioinnista, joka on käynnissä parhaillaan. Me olemme pyytäneet asiantuntijoita jo nyt katsomaan, miten koiset ovat kehittyneet, mitä vaikeuksia niillä on ollut ja muutoksilla, jos tarpeen yritämme vaikuttaa asioihin niin, että koiseet voivat kehittyä tulevaisuudessa helpommin. Mitä tulee sitten äh, toimintapaikkoihin? Meillä on täällä kolme paperia, joissa kerrotaan näistä kolmesta koiseista, kerrotaan mitkä, yhteistyöt harjo- mitkä instituutit harjoittavat yhteistyötä niiden puitteissa EITn kanssa. Jätän nämä tänne ja toivon, että ne jaetaan valiokunnan jäsenille. Voin todeta, että kaikilla alueilla, joilla on tällainen alueellinen keskus, on läheistä yhteistyötä korkean koululaitosten kanssa tuolla alueella, samoin yritysten kanssa tuolta alueelta ja tutkimuskeskusten kanssa, jotka toimivat alueella. Me pyrimme siis saamaan täydellisen tiedon kolmion kaikissa näissä aluekeskuksissa, ja niitä on siis 16 kaiken kaikkiaan kautta Euroopan. EIT-merkki, niin kuin täällä todettiin, on vapaaehtoinen asia. Mutta tiedän, että monet yliopistot jo ovat ottaneet omakseen tämän ajatuksen, ja jotka käynnistävät tällaisen masterkoulutuksen nyt syksyllä, tulevat soveltamaan ja käyttämään tätä merkkiä. Kuten alussa todettiin, vei kymmenen kuukautta sopimuksen allekirjoitamisesta – ja ensimmäisen apurahojen myöntämisestä, mutta kaikki alku on vaikeaa. Etenkin kun ollaan, ollaan kestelemässä jotakin, mikä on innovatiivista. Tämä on innovatiivista, mutta myös hyvin kunnianhimoista kumppanuutta, joka toivoakseni tulee kukoistamaan tulevaisuudessa. Ja jo sopimuksen allekirjoittamisen päivästä lähtien – ajatellen sitä, miten asioissa on edetty. Tämä on ollut hyvin rohkaisevaa, joten olen toiveikas tulevaisuuden suhteen. Toivon, että olen nyt vastannut, a niin. Mitä voin sanoa vielä rahoituksesta? Me annamme vain 25 prosenttia rahoituksesta. Tämä on tällainen ää, äh, pesämuna, jonka kautta pyrimme saamaan aikaan välttämättömän toiminnan, jotta voidaan houkutella rahoitusta muista lähteistä. Siksi EITn asetuksessa on määräys, joka koskee säätiön luomista, jonka ainoana tarkoituksena on houkutella rahoitusta julkisista ja yksityisistä varoista. Mitä tulee sitten tulevaan rahoitukseen? En voi nyt sanoa, miltä rahoitus tulee näyttämään ennen kuin on päätetty siitä, kuinka monella alueelle, kuinka monella alueelle toimintaa lainetaan ja kuinka monta KICtä on tarkoitus kehittää. Mich, äh, ganz herzlich. Kiitoksia rouva komission jäsen, kiitos äh, vierailustanne, kiitoksia näistä tiedoista. Kiitän myös näistä hyvin äh, kattavista vastauksista ja muistuttaisin äh, valiokuntaa siitä, että aihe on jälleen esityslistalla 25. toukokuuta. Tuolloin tapaamme näiden kolmen kiksin edustajat ja kuulemme aiheesta vielä uutta ja lisää, koska tämähän on käynnissä oleva prosessi. Kaikki ovat hyvin innostuneita vastisesta kehityksestä, mutta sinulla oli vielä jotain lisättävää. Niin, varmastikin unohdin yhden asian, jota en halua jättää vastaamatta. Tämä liittyy Roma Merkisin kysymykseen siitä, miten harjoitamme yhteistyötä EIPiden kanssa, mitä Rova Queenin, komissiojäsen Queenin ponnistelusta, jolla pyritään samana kaikki yhteen järjestelmään. Olen käymässä keskusteluja komissiojäsen Queenin kanssa. Me haluamme saada synergiaa ei-peiden kanssa, jota hän pyrkii luomaan. Hän on tähän mennessä vain sanonut yhden tällaisen EIPn, joka koskee tervettä ikääntymistä. Mutta kun me haluamme synergiaa tämän ja tulevien EIPiden kanssa, mutta Euroopan innovaatioteknologia-instituutilla on toinen lähestymistapa. Sillä on yrityksellinen, koulutuksellinen tausta, tavoite, mitä EIPillä ei ole ja se, että luotaisiin KIC terveen ikääntymisen alueelle. Jos tällainen ajatus tulee toteutumaan, en pysty sanomaan, tuleeko näin käymään. Kuitenkin se, mitä EIP, joka käsittelee tervettä ikääntymistä, me, sen toiminta tulee vaikuttamaan siihen, miten EIT suunnittelee KIC-alueita, jotta ei synny päällekkäisyyksiä, vaan jotta kumpikin osapuoli voi hyötyä toisen taidoista ja kokemuksista. Very much that's this... Kiitoksia. Ja nähdään taas joskus. Thank you. Darf den nächsten Punkt aufrufen der Tagesordnung? Das könnte und soll... Seuraava esityslistan kohta, joka voisi olla ja jonka tulisi olla viimeinen tänään. ja esittelijämme kertoo meille nyt tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta. Näin tässä iloisesti jatketaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan iloisestihan tämä tässä alkaa. Aivan ensiksi haluaisin erityisesti kiittää herra Högmarkia ja teitä, että suostuitte tätä esityslistaa järjestystä hiukan muuttamaan niin, että ehdin kolmikanta neuvotteluissa käydä Muutama huomio tähän alkuun. Olen tässä kovasti jo innokas kuulemaan myös kollegojen kommentit ja huomiot. Neljä kommenttia minulta ensinnäkin. Olen tässä hyvin itsekriittinen, haluan olla hyvin itsekriittinen ja näin ollen pyytää komissiolta nyt ymmärrystä – siihen, että tässä mietintöluonnoksessa todetaan, että substituutiokorvaaminen ei olisi ollenkaan mahdollista. Pahoittelen tätä. Voimme keskustella siitä, onko substituutiosta korvaamisesta kohtaa puhuttu tarpeeksi tai siihen puututtu tarpeeksi, mutta eihän se tietenkään totta ole, että komissio olisi sen täysin jättänyt huomiotta. Pahoittelen tätä virhettä. Jotkut kollegat ovat minulle jo välittäneetkin omia ajatuksiaan. Haluan tästä kovasti kiittää erityisesti kollega Panajotov, joka on omia ajatuksia on minulle jo esittänyt, niitä minulle valaissut. Ne ovat olleet hyvin valaisevia ajatuksia ja toivon, että niiden kautta ja muiden panosten kautta saamme tästä entistä paremman tästä tekstistä. Itsellänikin on joitain ideoita, ajatuksia, joita en tähän tekstiin vielä ole mukaan saanut. Tilaa ei riittänyt kaiken sen sanomiseksi, mitä tässä mielellään olisi sanonut, mutta niinhän se täällä parlamentissa aina on. Ja vielä neljäs huomioni tässä alkuun. Tämä teksti kirjoitettiin alun perin englannin kielellä, enkä ole nyt tarkkaan käynyt läpi esimerkiksi Saksan käännösversiota, mutta vähintäänkin yhdessä kohdassa Saksan käännös on hmm, tulkinnanvarainen ainakin, ellei nyt ihan suorastaan virheellinen. Tässä nimittäin todetaan, ja ilmoitan tämän teille jo tässä vaiheessa, ettei tässä nyt tosiaan mitään väärinkäsityksiä, vääriä tulkintoja synny. Tässä todetaan englanninkielisessä alkuperäistekstissä, että korostaa, että tehokas hallinto raaka-aineiden hallinnossa on avainasia strategian tehokkuudessa. Ja saksankielisessä todetaan, että raaka-ainepolitiikan tehokas ajaminen on tehokkaan politiikan avain. Tässä nyt on kyllä ikään kuin kaksi paria saappaita ja mielelläni haluaisin, että puututte sitten kriittisesti tähän englanninkieliseen tekstiin, ettekä saksankieliseen, koska englanninkielinen on minulta. Kiitos. No kiitoksia. Puheenvuorot Ensin varmasti varjoesittelijät. Herra Panajotov, ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. <clears throat> Colleagues. Puheenjohtaja, kollegat. Alkuun haluan ilmaista kiitokseni esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Mietintö on keskeisen tärkeä Euroopan kannalta. Tässä tilanteessa Euroopan Eurooppa käyttää yli 300 miljardia joka vuosi niin, että teollisuus toimii, tietokoneet, viestintä ja niin edelleen. Kiina, eh, Etelä-Afrikka, Kanada ja niin edelleen tuottavat tätä tekniikkaa. Jos rahat löydetään Ja jos rahaa löytyy vaikkapa koulutukseen, lääkealalle ja niin edelleen, ja jos tehdään yhteistyötä, niin olisi mahdollista todeta kansalaisille, että ette enää koskaan joudu kärsimään, koska nyt meillä on konsti selvitä kaikista tulevaisuuden kriiseistä. Olen tyytyväinen esittelijän mietintöön, koska hän mainitsee ongelman ja myös selittää, miten tämä ongelma voidaan ratkaista. Tietysti mietinnössä keskeistä on raaka-ainepolitiikka, hankintapolitiikka. Infrastruktuuri ja raaka-aineet ovat keskeisiä ja myös know-how, tietotaito. Miksi näin on? Eurooppa käyttää paljon rahaa uuteen tekniikkaan, koulutukseen ja niin edelleen, mutta meillähän on jo esimerkiksi kaivostekniikkaa olemassa, niin että sitä voitaisiin käyttää muuallakin ratkaisemaan ongelmia ja tuottamaan Euroopalle raaka-aineita. Minulla olisi kaksi huomiota. Kun ajatellaan jo suljettuja äh, kaivoksia, jotka on suljettu aikaisemmin, jopa viime vuosisadalla. Niihin oli monia syitä, poliittisia, pääasiassa taloudellisia syitä, joskus myös sosiaalisia. Meillä oli tilanne aivan toisenlainen esimerkiksi kuparin hinnan osalta. Tämä pätee myös moniin muihin materiaaleihin. Kenties joitakin kaivoksia pitäisi eh, avata uudelleen tai ainakin tutkia tätä mahdollisuutta. Meillä on eh, Bulgariassa kultamainoksia, kuparimainoksia ja muita, kaivoksia ja muita, joiden tilannetta pitäisi tutkia uudemman kerran. En tiedä esittelijä, mutta mainitsette että ainakin lyhyellä aikavälillä Minusta ei kyllä pitäisi Euroopassa ajatella lyhyttä aikaväliä, vaan aina täytyy pohtia pitkää aikaväliä niin, että pääsemme Kiinaan ja kaikkialle maailmaan. Kiitos. Szymanski. Bardzo dziękuję za przedstawione sprawozdanie. Myślę, że ono jest bardzo dobrym... Niin, tämä on eri erittäin hyvä lähestymiskohta keskustelullemme tämä mietintö. Meillä on nyt valtaisa mahdollisuus päästä pitkälti yksimielisyyteen tässä valiokunnassa. Tämä tekstihän ei ole lainsäädännöllinen, vaan enemmänkin kuvaileva teksti, joka on tärkeää, olemme saaneet samantyyppisen tekstin myöskin komissiolta, on tärkeää löytää tasapaino kaikissa sanoissa, kaikissa lauseissa. Minusta tämän mietinnön pitäisi korostaa hiukan enemmän täydentävyyttä ja tasapainoisuutta, joka pitää olla kaikilla kolmella välineellä, joita meillä on. Kysymys, joita meillä käytössä raaka politiikassa, kierrätys, kauppapolitiikka ja omien resurssien käyttö. Meidän ei pitäisi unohtaa mitään näistä alueista. Kaikilla niistä on huomattava rooli raaka-aineongelmien ratkaisemisessa, joihin me olemme, joita me olemme kohtaamassa. Omien resurssien käytön ei pidä anteeksi, pitää, sen pitää, niin pitää ottaa huomioon ympäristökysymykset ja odotukset, joita on Natura 2000. Nämä ovat ne puitteet, joissa on toimittava. Aina kun me puhumme luonnollisesta ympäristöstä tai maisemasta. Kuitenkin yhtä tärkeää on kierrätys ja uudet tehokkuusnormit. Rationaalinen, taloudellinen ja äh, riippumaton äh, selvitys, vaikutusselvitystä tehtä, joita teollisuuden pitää tehdä. Teollisuus tekee paljon Euroopassa ajatellen nimenomaan kierrätystä. Ja olisi tärkeää, sanoisin, että ei pidä asettaa välttämättä uusia ehtoja, mutta pitäisi pyrkiä hyödyntämään kenties uudestaan vanhoja kaatapaikkoja. Ei pidä kuitenkaan unohtaa myöskään taloudellisia vaikutuksia, joita täällä on. raaka varmuus strategisesti katsottuna on asia, jota pitäisi korostaa enemmän, ja se on tärkeä poliittinen osa tätä mietintöä. Samoin kuin energiavarmuuden osalta meidän pitäisi ottaa esille huolenaihe, jotka liittyvät energian raaka-aineiden saatavuuden varmuuteen, myöskin osaksi toimintaa, joka liittyy ulkosuudenhallintoa ja korkean edustajan toimintaa. Tämähän on myöskin poliittinen asia. Diplomatia kuitenkaan ei välttämättä ei tulisi ottaa tällaista haastetta kannettavakseen. Sehän merkitsi sitä, että olisi enemmän kansallista näkyvyyttä. Ottaa huomioon tasapainon, saaminen kieleen ja ottaa enemmän poliittisia näkökantoja mietintöön. Olemme hyvin lähellä laajaa yksimielisyyttä aiheesta. Thank you, Chair. Um, <clears throat> Marita Ulskov is uh, the shadow for the SN. Kiitoksia. Minun ryhmäni varjoesittelijä on Marita Ulskog. Hän ei päässyt tänään paikalle, joten pyysi minua puhumaan hänen ja myös ryhmämme puolesta. Ensinnäkin haluaisimme kiittää herra Bytikoferia erinomaisesta mietinnöstä. Täytyy sanoa, että Siinä on hyvin huomionarvoisia ja kiinnostavia ehdotuksia, esimerkiksi tehokkuuden parantaminen 3 prosenttia BKT, samoin nämä ekohallintojärjestelmät, ekoleasing ja niin edelleen. Todella kiinnostavia ehdotuksia. Olemme täysin samaa mieltä Bytikoferin kanssa myös siitä johtopäätöksestä, että komission tulisi hyödykemarkkinoihin sekä raaka-ainehankintoihin äh, puuttua erikseen eikä yhdessä tiedonannossa. Tämä raaka-ainealoite äh, liittyy tietenkin öljymarkkinoihin äh, ylipäätään ja tässä ei saisi nyt lähteä seilaamaan muille vesille ja unohtaa tätä raaka-ainekysymystä. ST-ryhmä pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että raaka-ainealoite aloitteessa otetaan kehitysyhteistyö täysin huomioon sekä vähiten kehittyneiden maiden edut. Olemme täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että EU-politiikka kehitysyhteistyön suhteen ei saa ajaa EUn etua raaka-aineasioissa. Meidän on kunnioitettava kehityspolitiikkaa. EU on huolehdittava siitä, että jos kehittyvistä maista ostetaan raaka-aineita, tämän on tapahduttava kumppanuuden puitteissa ja reilulla tavalla. Tämä ei saa johtaa korruptioon, huonoon hallintoon tai uuteen siirtomaaherruuteen. Me olemme sitä mieltä, ja Maritta erityisesti, joka tulee Pohjois-Ruotsista, jossa kaivosteollisuus on merkittävää teollisuutta, ja tällä hetkellä kasvamaan päin jopa, niin äh, hän on sitä mieltä ja me olemme sitä mieltä, että haluaisimme käyttää omien kaivosresurssiemme, äh, parantaa niiden käyttöä entisestään ja tätä voitaisiin kehittää myös ehkä teidän mietinnössänne, ottaa se siihen huomioon ja me tulemme tästä tekemään tarkistuksia. Olen hyvin iloinen nähdessäni, että Pytikoffer painottaa mietinnössään kovasti resurssien tehokasta käyttöä, kierrätystä sekä korvaavia mahdollisuuksia. Olemme täysin tästä samaa mieltä. Uskomme, että Pohjois-Euroopassa on valtavaa potentiaalia ja todella Äh, resurssien äh, tehokas, äh, kestävä käyttö ja säästäväisyys on äärimmäisen tärkeää. Kyllä EU:ssa on paljon tekemistä vielä tässä ja Euroopan parlamentin tulisi ottaa tässä johtava rooli. Ja joitoin pieniä tarkistuksia, pieniä ehdotuksia tulemme tekemään, mutta toivottavasti emme nyt lähde tätä mietintöä sitten viemään liian monen suuntaan. Kiitos. Mr. Kiitoksia sitten herra Gerke. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja również chciałem e, pogratulować panu. Minäkin toivon saavani onnitella herran Bytikoferia tästä mietinnöstä. Tämä on hyvä perusta loppumietinnölle. Siinä nimittäin mainitaan mitä tärkeimmät asiat. Myślę, że e, ranga tego Samaan aikaan kuitenkin minusta tuntuu siltä, että tämä mietintö tulee olemaan erittäin merkittävä. Nimittäin asia, jota siinä käsitellään, on erityisen tärkeä. Euroopan unioni on näyttänyt lyönen laimin kysymyksiä, jotka liittyvät jalostavaan teollisuuteen. Jalostava teollisuus alun perin kehitettiin korkean lisäarvon vuoksi. Ja raaka-aineteollisuus jäi kehityksessä jälkeen. Raaka-aineteollisuus vaatii korkean tason innovaatioita, investointeja, pitkätähtäyksen investointeja, ja sen täytyy täyttää myöskin lisävaatimuksia – Valitettavasti on syntynyt voimakkaita globaaleja trusteja, jotka ovat myöskin vaikuttaneet siihen, miten toiminta tapahtuu. Tämä koskee myöskin harvinaisia maametalleja, joita tulee Kiinasta. Ensinnäkin, minä haluan ottaa kolme asiaa esille. Ensinnäkin se, että luvussa, joka koskee energia raaka strategiaa. Minusta meidän ei tulisi unohtaa energian kysymystä. Sanoisin miksi. Koska mikä tahansa raaka-aine, sen merkitys voidaan laskea myöskin energian puitteissa. Moniin raaka-aineisiin sisältyy sisältyvä arvo saadaan niistä esille vasta siinä vaiheessa, kun ne jalostetaan siihen tehtävän investoinnin puitteissa. Meidän pitäisi siis ottaa huomioon myöskin energiankulutus raaka-aineen yhteydessä. Ja toinen asia, joka ei koske pelkästään raaka-aineita, vaan myöskin vettä ja ilmaa. Ilma on hyvin tärkeä raaka-aine. Ennen kaikkea typpi lannoitteiden ja vastaavien tuottamisessa. Ja olisi myös taipuvainen tukemaan ajatusta korvaamisesta, joka on hyvin tärkeä raaka-aine strategian kannalta katsottuna – ja tässä nousee mieleen rakennusala, koska Euroopan rakennusala on muuttamassa nyt toimintaansa siirtymässä betonista puuhun, mikä on vain yksi monista esimerkkeistä siitä, miten tällaista korvaamista voisi tapahtua. Tämä on myös välittömästi yhteydessä siihen, miten me kulutamme asioita ja millä tavoin me elämme. Tämä on tietysti luonteeltaan hiukan filosofisempi kysymys. Mitä tulee sitten yksityiskohtaisiin tarkistuksiin, niitä on aika lailla. Minä kuitenkin luulen, että tällä mietinnöllä tulee olemaan hyvin suuri merkitys sellaisten mietintöjen rinnalla, jotka koskevat energiaa, koska energiaa ja raaka-aineita pitäisi käsitellä samalla tavoin. Täällä on vielä koko joukko puheenvuoropyyntöjä ja pyytäisin, että kaikki pyrkisitte katsomaan samalla myös hiukan kelloa. Kollega Bentse. Thank you, Mr. Chairman. First of all, thanks to the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hyvästä mietinnöstä. Minusta on tärkeää, että lähestytään tätä aihetta strategisella tavalla. Meillä on muutamia kommentteja, jotka liittyvät kriittisiin raaka-aineisiin, ennen kaikkea harvinaisiin maametalleihin. Me tiedämme, että Tanska tuottaa lähes 97 prosenttia näistä metalleista, ja olen syvästi huolissani Euroopan teollisuuden puolesta, innovatiivisten yritysten puolesta, joita Euroopassa on harvinaiset maanmetallit ovat sellaisia, että voimme todeta, että mietinnössä mainitaan raaka-aine diplomatia. Siinä mainitaan Latinalainen Amerikka, Aasia, ennen kaikkea Kiina. Mutta harvinaisen, harvinaisen maanmetallin osalta meillä on myöskin mahdollisuus niiden saamisesta Grönlannista. Meidän pitäisi käydä keskustelua tästä strategisesta aiheesta Grönlannin kanssa. Grönlanti ei ole EUn jäsen, mutta se on kuitenkin meidän takapihallamme. Grönlannin itsehallinto, hallitus on vuosien saatossa saanut paljon itsenäisyyttä ja vuodelta 2006 on neuvoston päätös kumppanussopimuksesta Tarkoituksena oli sisällyttää tähän myöskin äh, koulutus ja resurssit ja muut alueet, mutta lopullisessa ohjelma-asiakirjassa ainoa ala, johon keskityttiin, oli koulutus. Grönlanti on EUn hyvä kumppani, sillä on läheiset yhteydet Tanskaan. Tämän lisäksi meillä tietysti olemassa myöskin kalastussopimus Grönlannin kanssa, ja tällä hetkellä neuvotellaan sopimuksesta, joka koskee timantteja, jolla saattaa olla hyvin myönteisiä vaikutuksia. Kumppanussopimus neuvoston 2060 päätöksen pohjalta on tällä hetkellä puolivälitarkistuksen kohteessa, kohteena ja komission pitäisi ottaa tämä strateginen kysymys, siis harvinaiset maamitallit, myös huomioon tässä yhteydessä, koska on monia tapoja kehittää tällainen sopimus. Se oli minun päätettävissäni. Minä kuitenkin tiedän, että kiinalaiset käyvät Grönlannin kanssa keskusteluja tästä asiasta. Kiina on voimakkaasti laajentamassa toimintaa ja he ovat Afrikassa ja muissa maailmassa pyrkineet saamaan näitä resursseja käyttöönsä ja EUn täytyy toimia tällä alueella. Kiitos. Frau Kollegin Merkis, once again. Sitten Rova Merkis jälleen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Envin äh, raaka-aine äh, toisena esittelijänä sanoisin minäkin sanan, niin Äh, kiitän kollega Pytikoferia erittäin äh, syvällisestä mietintöluonnoksesta. Ja niin kuin Van Bremt jo totesi, tässä todella valaistaan monia asioita tavalla, jonka me täysin jaamme. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on äh, raaka-ainevirta Euroopan unionissa raaka-aineita käytettävissämme, mukaan ottaen myös äh, kriittiset äh, aineet. Ja todella äh, meidän tulisi myös katsoa, mitä raaka-aineita vielä on olemassa ja, ja, ja saatavilla, löydettävissä. Ja tietenkin ää, tämä liittyy myös VTO sekä teollisuuspolitiikka lippulaiva aloitteeseen. Milloin olisi kysymys. Voi olla, että tätä ei nyt ole mainittu, koska 20 000 merkkiin ei tekstissä kovin paljon mahdu, mutta siis uudelleen käyttö. Täällä puhutaan korvaamisesta, tuotteiden korvaamisesta toisella tai aineiden korvaamisesta ja puhutaan myös kierrätyksestä. Sisältääkö kierrätys myös uudelleen käytön, joka minun käsittääkseni on kuitenkin toinen asia ja aivan yhtä tärkeää? koska sehän pidentäisi tuotteen elinkaarta ja näin siis säästettäisiin raaka-aineita. Lisäksi haluaisin keskustella toisen näköisestä, toisenlaisesta talousmallista, mitä kierrätykseen tulee. Tästä on jo mainittukin mietinnössä, mutta haluaisin täh- tätä ehkä vielä syventää ja mielelläni tekisin tästä yhteistyötä esittelijän kanssa paitsi kemikaalien myös muiden kriittisten materiaalien suhteen tämä leasing-mahdollisuus. Ja kysyisin Pytikoferilta, voisiko, voitaisiinko kaatopaikat kieltää kaupunki alueella, koska näin voitaisiin todella lisätä ja parantaa entisestään kierrätystä. Kiitoksia sitten kollega Vidal Kuotaras. Thank you, President. Um, arvoisa puhemies Kiitos Haluan kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä. Muutama lyhyt kommentti liittyen mietinnön kolmeen pilariin. Ensinnäkin raaka-aineiden kansainvälinen oikeudenmukainen hankinta. Meillä on kiireinen tarve Euroopan unionissa koordinoida raaka-ainehankintaa. Olen esittelijän kanssa tästä samaa mieltä. Ja käyttää olemassa olevia rakenteita parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi, joko monen kesken tai kahden keskisin sopimuksin. Meillä on myös velvollisuus edistää kestävää kehitystä kumppanimaissa. Toinen pilari on kestävä tarjonta. Tässä on kolme tärkeää kysymystä, joita pitää korostaa. Kolme seikkaa, jotka liittyvät toinen toisiinsa. Ensinnäkin tässä kysymyksessä toissijaisuutta on kunnioitettava. Euroopan tason roolina on oltava se, että se tarjoaa koordinointimahdollisuuksia. Meillähän on vuosittainen raaka-aineiden EUn kirja – Tämä tulee esille kohdassa 90. Sitten hallintomenettelyt ovat edelleenkin merkittävä este. Sitten kenties tällainen yhden toimipisteen järjestelmä voisi olla hyvä ratkaisu ongelmiin. Pidän esittelijän ehdotusta hyvänä siitä, että luotaisiin myös EUn geologinen yksikkö. Mitään ei kuitenkaan todeta siitä, että olisi jonkinlainen yksittäinen toimilupa tai sitten tämä yhden toimipisteen ajatus, joka toteutettaisiin. Monet hallintoesteet liittyvät ympäristönsuojelukysymyksiin. Tästä eh, pääsenkin kolmanteen seikkaani. Edellisessä keskustelussa useat kollegat huomauttivat siitä, että tietyissä maissa, joissa on potentiaalia raaka-aineiden hankinnan suhtaan, on, on suojelualueita, jotka ovat kovin laajoja. Omassa kotimaassa, niin kuin mainitsin, Espanjassa 30 äh, prosenttia alueesta kuuluu Natura 2000 alueisiin. Voisi olla mielenkiintoista tutkia mahdollisuuksia helpottaa hallintotaakkaa helpottaa menettelyjä. Tietenkin täytyy muistaa ympäristönsuojelun näkökulma. Voisin kuvitella, että jonkinlainen merkintä voisi tässä mielessä olla hyödyksi, ja tätä mahdollisuutta ainakin pitäisi tutkia. Ja lopuksi kolmas pilari, tehokas resurssien hankinta ja kierrätys omassa kotimaassani Espanjassa, jätehuolto on lähinnä kaatopaikoille eh, läjittämistä. Esittelijä on tehnyt ehdotuksia tästä kysymyksestä, hyvin, hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia. Kenties kolmen prosentin tavoite BKTstä voi olla hieman liian kunnianhimoinen, mutta pitäisi kuitenkin tätä ajatusta tutkia. On hyvin tervetullut ajatus tutkia resurssitehokkuutta yhteisen metodologian kautta. Kiitoksia sitten Paul Huipi. Mm. Minäkin haluan kiittää herra Bytikoferia, koska tässä on joitakin olennaisia kohtia, jotka ovat meille hyvin tärkeitä. Rahoitusmarkkinat ja fyysiset markkinat, se, että niitä pitäisi käsitellä erikseen. raaka markkinoilla on oma kehityksensä. Voidaan kysyä, mitä avoimuutta siellä voitaisiin saada, miten voitaisiin varmistaa se, että on vakaa pitkän tähtäyksen raaka-ainehuolto, jota ei sitten vaaranneta näillä markkinoilla. Tärkeää on, että jäsenvaltiot harjoittaisivat yhteistyötä ja hyödyntäisivät yhdessä asiantuntemusta, mikä voisi olla meille tärkeä. Komissio voisi ottaa tässä asianmukaisen koordinaation hoitaakseen, sitten myöskin synergia joka liittyy energiajätteisiin ja sivutuotteisiin. Tässä pitäisi yrityksiä tukea. Tälläkin alueella tässä mietinnössä, palaan siihen mitä kollega Merkin sanoi, tarvitsemme innovaatioita, innovaatioiden Eurooppaa, haluamme työpaikkoja, haluamme investoida Eurooppaan, haluamme, että Eurooppa etenee Tämä on tietysti myös kysymys, joka liittyy Natura 2000. Natura 2000 on tärkeää. On tärkeää, mitä kollega Bytikov on ottanut tässä keskipisteeseen. Tässä ei saa olla vastakkainasettelua, pitää olla yhteistoimintaa. Meidän pitää saada aikaan asiallisia, järkeviä ratkaisuja, edistää niitä, jotka mahdollistavat tällaisen rinnakkaisen toiminnan. Ja siksi ehdotukset sertifiointijärjestelmistä ovat hyviä ehdotuksia. Ennen kaikkea kierrätyslaitosten osalta voidaan sanoa, että tarvitaan tiettyjä standardeja. Tämä miellyttää minua samoin myös eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Meidän pitäisi pohtia vielä sitä, olisiko niin, että kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa olisi oma klusterinsa, joka koskisi tätä asiaa. Mitä sitten tulee näihin yhteistyöstrategioihin Kiinan, Afrikan ja muiden maailmanalueiden kanssa, pitäisi yhdessä maailman kauppajärjestön kanssa miettiä sitä, että kahdenvälisessä kauppasopimuksessa olisi myöskin ilmoittaminen VTOlle, niin että VTO tulevaisuudessa voisi koordinoida asiaa ja että kahdenväliset sopimukset tämän mukaisesti sisältäisivät tämän kohdan. Ongelmallista mietinnössä on ehdotus, että kun raaka-aineista on pulaa kuin niukkuutta, niin se on tietysti kysymys, joka koskee teollisuutta. Ja se voi vaikuttaa myöskin suoranaisesti työpaikkoihin, joten tärkeää on, että saatavuus on riittävää. Ja tämä asettaa tietysti myöskin kilpailun keskipisteisiin teollisuuden alalla. Kohdassa seitsemän puhutaan resurssitehokkuuden tavoitteesta, mutta voidaan sitten miettiä, mitä houkuttimia Euroopan tasolla voidaan tarjota, jotta tehokkuustavoitteet tavoitteet, jotka tarvitsevat tietysti perustan, täytyy olla mahdollisuuksia mitata resursseja, se on johdonmukaista, mutta metodologia on asia, jota pitää kehittää. Komissio varmaankin tulee mahdollisimman pikaisesti tarjoamaan tällaiset eh, ehdot, jotta näitä tehokkuuksia ja vaatimuksia voidaan mitata paremmin. Sitten keskustelu verotuksesta, sitä voidaan tietysti kyseenalaista myös, miten huolehdimme siitä, ettei se häiritse kilpailukykyä. Jos pohtii sitä, että resursseja täytyy suun veroittaa, silloin veroteltaa, silloin täytyy olla myöskin silloin olla vaikutuksia myöskin tuloihin, kaup- ostovoimaan, ja rasituksia myöskin loppuasiakkaiden kanssa. Ja tämä koskee kaikkia, kaikkien maailmanalueiden teollisuutta, ei pelkästään Eurooppaa me sanomme, että toisaalta me haluamme lisätä ostovoimaa. Me haluamme, että yritysten inno- investointikykyä, vahvuutta lisätään, omaa pääomaa, joten verokysymyksissä pitää yleisesti ottaa hyvin varovainen, että ei synny lisärasitusta, vaan rasituksen vähentämistä. Sitten äh, vielä lyhyesti herra Kusiku komissiosta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin voi puhua lyhyesti. Haluan kiittää valiokuntaa ja esittelijää siitä tuesta ja mielenkiinnosta, jota he ovat osoittaneet komission strategiaa kohtaan. Kyseessä on pääsy raaka-aineisiin Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella ja tietysti niiden käyttö ja myös kierrätys. Korvaaminen mainittiin, joten ei kenties siitä enempää. Kolme kommenttia. Ensimmäinen liittyy innovaatiokumppanuuteen. Me panemme tämän merkille. Aloitteleva, valmisteleva työ on jo aloitettu. Työstämme tätä aihetta. Sitten unionin sisällä raaka-aineiden hankinta ja saanti. Jäsenvaltioilla on paljon toimivaltuuksia tässä aiheessa. On myös alueellisia toimivaltuuksia ja mahdollisuuksien rajoissa pyrimme rohkaisemaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä. Paljon kuitenkin riippuu niiden tahdosta edetä tähän suuntaan ja esimerkiksi yksinkertaistaa menettelyjä ilman tätä tietenkään ei, ei mitään tapahdu myöskään lainsäädännön yksinkertaistamisessa. Sitten Afrikka, yhteistyö. Meidän täytyy pyrkiä kehittämään win-win-suhteita niin, että jokainen osapuoli voittaa. Yhteistyössä täytyy huomioida hallinto, infrastruktuurit, investoinnit ja tietotaito tässä ei tietenkään ole kyse minkäänlaisesta uuskolonialismista, niin kuin joskus väitetään. Kiitän ja vielä lyhyesti esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä voisin lyhyesti puuttua joihinkin näihin äh, huomioihin kollegoille kiitos äh, myönteisistä ja myös kriittisistä huomioista. Kaiken kaikkiaan mielestäni meillä on tässä nyt sellainen pohja, että varmasti saamme aikaan hyvän yhteisen lopputuloksen. Mitä tulee äh, Panajutovin kommenttiin pitkäaikaisesta riippuvuudesta Kiinaan, äh, Kiinasta, niin en usko tähän. Itse asiassa, mitä tulee harvinaisiin maametalleihin, vaikuttaa siltä, että Kiina kymmenen vuoden kuluttua joutuu itsekin tuomaan niitä, koska kysyntä siellä on niin kasvanut. Eli mielestäni olisi hyvin viisasta meidän ymmärtää, että pitkällä aikavälillä Kiina ei välttämättä ollenkaan voi tyydyttää meidän tarpeitamme. Tuolloin tarvitaan uusia lähteitä, mutta kyllä tässä nyt jonkin aikaa varmasti menee niin, että olemme Kiinasta riippuvaisia. Ja tiedän, että teollisuutemme on hyvin aktiivisesti etsimässä esimerkiksi kaatopaikoilla 2-4 prosenttia prosenttia materiaalista voi olla romua tai metalleja, joita voidaan hyvinkin kierrättää ja joita kannattaa kierrättää. Sitten voi olla tällaisia metallikaatopaikkoja, joissa käyttökelpoisen materiaalin määrä on suhteessa vieläkin suurempi. Eli kyllä tässä kannattaa olla aktiivisia uudelleenkäytön suhteen. Sitten todella raaka-aineiden, raaka-ainejätteestä huolehtiminen, ja aivan varmasti raaka-aineiden saatavuuden suhteen meidän täytyy tarkastella koko maailman tilannetta. Japanilaiset itse esimerkiksi ovat asettaneet itselleen harvinaisten maametallien suhteen hyvin kunnianhimoisia tavoitteita leikatakseen näiden maametallien käyttöä kolmanneksella, koska he ovat sitä mieltä, ettei ole ollenkaan varmaa, että he Japanin ulkopuolelta näitä metalleja käyttöönsä saavat. Eli varmasti tässä tarvitaan tasapainoa kysynnän ja tarjonnan sitten äh, raaka-aineiden äh, äh, energiankulutuksen huomioon ottaminen. Herra Kierke viittasi tähän. Tämä on hyvin kiinnostavaa, koska erityisesti tässä jälleen nousee kierrätyksen hyödyllisyys esiin ja sitä voidaan tässä vielä lisää valaista. Bentsen viittasi Grönlantiin, nosti sen esiin ja yhdessä Pohjoisnapa-alueen sekä Barentsinmeren kanssahan se on ja mainittu kohdassa 20 tekstissä. Ja kyllä minä tosiaankin uskon, että politiikkamme tulisi olla hyvin aktiivista semminkin, kun jos minun tietoni pitävät paikkansa, on niin, että tällä hetkellä esimerkiksi australialaiset toimijat ovat Grönlannissa käynnistäneet aika aggressiivisenkin toiminnan, joten olen täysin samaa mieltä Bensenin kanssa siitä, että emme saa Grönlantia unohtaa, jättää syrjään. Ajatellen kaikkia näitä ongelmia tietenkin, joita asiaan liittyy. Uudelleenkäyttö ja kierrätys. Tästä Rova Merkis kysyi minulta. Mm, luulenpa, että jos tässä nyt järjestelmällisesti asiaa tarkastellaan, niin uudelleenkäyttö voitaisiin ottaa kierrätyksen alaotsikoksi, mutta ehkäpä käytännön syistä on parempi se mainita erikseen, koska muuten kaikki eivät välttämättä ymmärrä, mistä on kyse, joten olette ihan oikeassa. Ehkä se tulee tässä mainita. Sitten kaatopaikkakielto tai <clears throat> kaatopaikkojen kieltäminen. En tiedä, pitäisikö meidän sitä yrittää Euroopan tasolla hoitaa. Minä tässä kyllä pikemminkin kallistuisin toissuojelusperiaatteen kannalle, varsinkin kun Vidal Kuodraskin sen tuossa, siitä tuossa meitä muistutti. Ja se, että Euroopan tasolle siirretään ja tulee tällaisia tehtäviä, jotka voidaan aivan erinomaisesti jäsenvaltioiden tai niiden alueiden tasolla hoitaa. Tämän lisäksi kysymys esimerkiksi siitä, onko Espanjassa äh, liian monia Natura 2000 alueita ihan konkreettisesti, niin tämä ei liity eurooppalaiseen päätöksentekoon, vaan Espanjan sisäiseen politiikkaan. Ja lopuksi vielä herra Ryypi liittyen äh, resurssien verotukseen Ehkäpä täällä jotkut yllättyivät siitä, että en tällaista yleistä eh, resurssiraaka-aineveroa ehdota. Ihan tarkoituksella jätän sitä ehdottamatta, koska tässä on aika monia erilaisia konsepteja, joita voidaan pohtia, mutta kyllä minä toki olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tätä verokysymystä täytyy katsoa ja käydä läpi. Ja strategisesti olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että eurooppalaista veronkorotus keskustelua tässä nyt on turha käynnistää, sitä nyt ei kukaan ymmärtäisi, mutta jos veroista ylipäätään tässä ihan teoriassa puhutaan, niin täytyy samalla kyllä katsoa, että miltä osin sitten voidaan keventää taakkaa. Siitä olen täysin samaa mieltä. Tässä kiitoksia nyt puheenjohtaja nämä tärkeimmät huomiot, joiden suhteen ehkä tässä tiettyä ristiriitaa oli tai jo on, mutta aivan varmasti saamme aikaan näistäkin yhteisen linjan. Kiitos. Jawohl. Damit haben wir die Debatte beendet. Ich erinnere... No niin, ja näin tämä keskustelu päättyy. Ja ne, jotka haluavat tarkistuksia kirjoittaa, heillä on vielä hiukan aikaa 12. huhtikuuta mennessä nämä sadat muutosesitykset voidaan Pytikofferille toimittaa. Lyödäänkö vetoa puheenjohtaja, tuleeko niitä yli 500 vai yli 1000? Kirjoittakaa mahdollisimman monia niin, että kollega Pytikofferilla on töitä. Puheenjohtaja, minä haluan toimia myös Saksan politiikassa. E, minä, minä, tämän estääkseni minä kirjoitan niitä koko joukon. No joka tapauksessa 12. huhtikuuta ja muuten tapamme seuraavan kerran sitten tosiaan 11, 12, 13 huhtikuuta. Kiitos tässä tämä tältä päivältä.